Dear colleagues, can I ask coordinators whether... Hyvät kollegat, kysyisin koordinaattoreilta. Oletteko sitä mieltä, että täällä on kaikki paikalla, jotta voimme ryhtyä äänestämään? Yes, Madame Manescu. Edustaja Manescu. I just want to... Kiitos puheenjohtaja. Kysyisin vain teiltä ja kollegoilta, onko viimeisimmät suulliset muutokset saatu? on tekstinä, niin, kuin, niin minun ei tarvitse niitä lukea, kunhan kaikki tietävät. Okay, thank you very much. Ei tarvitse siis lukea, kiitos. Vote, what's your... Voimmeko ryhtyä äänestämään, sopiiko? Mitä mieltä olette koordinaattorit? Ovatko kaikki ihmiset paikalla? You, you, you feel secured. Okay. No, tuntuu hyvältä. Selvä. Aloitamme äänestyksen, mutta pyrimme tässä nyt sitten ensin kokeilemaan nämä äänestyskortit, että toimivatko ne. Ja äänestetään. Ei vielä. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. So I don't know if anybody has problem with the card. Yes, Joachim, you have no card. Joachim, sinulla ei ole korttia vai? Okay, so we assume that everybody has the card. Oletamme siis, että kaikilla on kortti lukuun ottanut Joachimia, joka lisätään sitten äänestyslukuihin. Näin voidaan aloittaa. Aloitamme kohdasta kahdeksan. Ramona Nicol Maneskun mietintö, joka koskee hyvää hallintotapaa EUn aluepolitiikan kannalta, Euroopan komission tuki- ja valvontamenettelyt. Edustaja Manesku haluaa vielä sanoa jotain vai, vai sanoikohan sen jo? Selvä. No sitten tiedoksenne 61 tarkistusta ja olemme onnistuneet luomaan seitsemän kompromissitarkistusta neuvotteluiden näin ryhdytään äänestämään. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 Suullinen tarkistus, vastustaako joku sitä? Ei. Näin äänestää sellaisenaan. 17 siis puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27, siihen suunnan tarkistus. Vastustaako suullista tarkistusta? Ei. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39. Siinä on myös suullinen tarkistus. Vastustaako sitä joku? Ei. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41. Vastustaako siis suullista tarkistusta? Ei. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 on vedetty pois, 46 raukeaa, 48 puolesta vastaan <clears throat> tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty. No sitten joudun tuossa kappaleet tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän. Se, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan. Nyt voidaan tarkistaa. Tarkistus 7 toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän. Vastaako kukaan suullista tarkistusta, eli yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 34 plus Joachim. Kaikki puolesta siis. Yksimielinen tulos. En halua siis haluan onnitella, tulos oli aivan selvä. Ja aivan yksimielinen äänestystulos. Se osoittaa hyvää hallintotapaa. Näinpä. No niin, ja sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Toivottavasti siinäkin saadaan samanlainen tulos. Meillä on päätöslausuma suulliseen kysymykseen koskee EUn kohesio- ja aluepolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen 28 tarkistusta. Ja sitten meillä on kompromisseja tässä. Joten äänestämme jokaista erikseen. Siis kompromisseja ei ollut. Ryhdymme äänestämään. With amendment number eh, two. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä vedetty pois, viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen vedetty pois. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolmetoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 18 suullinen tarkistus, onko joku suullista tarkistusta vastaan? Ei, joten äänestetään 18 tarkistuksena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. 19 on identtinen, eli 19 ja 21 puolesta vastaan tyhjää Kummatkin hylättiin. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 vedetty pois, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Plus yksi. Jaakki, sinäkinkö myös? Eli 39 puolesta Jaakki tyhjää. Also not Eikä tämäkään ole huono tulos. hyvät kollegat, siirrytään kohtaan kymmeneen. Meillä on vieras herra Janusson, joka on talous- ja sosiaalikomitean esittelijä. Ah, hän tuleekin kello 10. Meillä on 40 minuuttia. Voisin mä tehdä seuraavan kohdan? Käykö se? Hyvät kollegat. Kun vieraamme tulee, tai on kutsuttu kymmeneksi. niin aloittaisiin tiedonannolla koskien koordinaattoreiden eilisiä päätöksiä. Meillä oli kohta yksi koordinaattoreiden kokouksessa. Päätimme mietintöjen lausuntojen kohdentamisesta ei-lainsäädännölliset kertomukset Romanian inkluusio EPPlle. Haluaisimme nimen mahdollisimman pian. Seuraava lausunto. Politiikan haasteet ja budjettiresurssit kestävää EUta ajatellen 2013 jälkeen. Se on SD-ryhmälle. Nimi on vielä tuntematon. Sitten lausunto. Kulttuurisen ja luovan teollisuuden potentiaalien vapauttaminen ECRlle. Nimi tuntematon. Eurooppa, maailman turistikohde, uusi poliittinen kehikko turismille. Se on SD-ryhmälle myöskin menossa. Sitten keskustelimme kuulemisten aiheita. Mikrofoni katkesi. And here we agreed, uh, that... Mikrofoni on tässä päällä. Isojen pri- kuulemisten prioriteetteina on kohesiopolitiikan tulevaisuus, jossa käytämme myöskin kohesio pohjana. ja sitten kuuleminen, joka koskee siirtymistä tuloksekkaampaan kohesiopolitiikkaan. Ja sitten BKT-kriteerit ja kohesio on kolmas. Päätettiin myöskin, että muut eilen esille otetut kuulemisten teemat otettaisiin huomioon minikuulemisten muodossa. Ne, jotka eilen otettiin esille siis, ne tullaan kytkemään mietintöihin, joten päivämääristä ei luultavasti päästetä vielä. odotamme myös kaikilta poliittisilta ryhmiltä yksityiskohtaisempia ehdotuksia koskien teemoja, joista julkisia kuulemisia tulee. 2011 delegaatioista myös keskusteltiin ja sovittiin, että 2011 vuodelle järjestettäisiin kolmea delegaatiota, yksi Kreikkaan, yksi Guajanaan ja muihinkin mahdollisesti muihinkin Ranskan kaukaisempiin alueisiin, ainakin Guajanaan ja myös Iso-Britanniaan. Odottaisimme poliittista ryhmiltä tämän viikon lopulla alustavia ohjelmia ja delegaatiota varten, koska meidän täytyy oikeuttaa ehdotukset 6. lokakuuta mennessä, minkä jälkeen voimme siirtyä kohtaan 11 esityslistalla ensimmäinen keskustelu Rova Husmanovan kanssa koskien palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Ja antaisin puheenvuoron teille, Rova Jusmenova. Tässä vaiheessa tänään ei tarvitse tehdä mitään päätöksiä, koska tämä on ensimmäinen keskustelu. Merci. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minulla on suuri ilo esitellä teille palveludirektiivin, joka liittyy sisämarkkinoihin. Se on hyväksytty vuonna 2006 ja miltei kaikki jäsenvaltiot ovat jo harmonisoineetkin lainsäädäntöönsä sen puitteissa. Asiakirja on erityisen tärkeä koska Euroopan unioni pyrkii edelleen elpymään rahoitus- ja talouskriisistä. Ja se on tärkeä myöskin tulevien vuosien varalle, kun pyritään lisäämään työpaikkoja ja samanaikaiseksi vakaata talouskasvua ja lisäämään kilpailukykyä. Palveludirektiivi takaa yritystoiminnan vapauden, kuten myöskin liikkumisvapauden, ja samalla se rohkaisee myös tasapainoiseen kehitykseen harmonisen kehityksen ja vakaisen talouskehityksen Euroopan unionissa. Tämä teksti erityisesti ottaa esille aluekehitysnäkökohdat ja korostaa direktiivin merkitystä, kun se pyrkii vahvistamaan sisämarkkinoiden ja kohesiopolitiikan välistä yhteyttä. Hanke pyrkii varsinkin lisäämään tiedonvälitystä sisämarkkinoilla ja hyödyntämään myöskin kansallisella tasolla, kuten myöskin alueellisella paikallistasolla järjestelmien välistä toimivuutta samalla rajoittain hallinnollisia velvoitteita, joita jäsenvaltioilla on. Tässä tuetaan mahdollisuutta siitä, että direktiivin soveltaminen vaikuttaa myönteisesti ja tukee taloudellista alueellista ja alueellista kohesiota. Tässä suhteessa se muistuttaa siitä, että rakennerahastoja tulisi käyttää, jotta voitaisiin parantaa infrastruktuuria ja tarjota kaikille alueille samanarvoinen toimintatilanne, jotta voitaisiin pyyhkiä pois alueiden väliset erot. Ja tässä suhteessa haluaisin kiittää kollega edustajani siitä, että hän on ollut mukana kehittelemässä tätä tekstiä. Monikielisyyskysymys on erityisesti otettu esille tässä yhden pisteen asiointipiste kysymyksessä, jotta voitaisiin taata mahdollisimman pitkälle menevä selkeys ja hyvät suhteet eri palveluntarjoajien ja toimijoiden välillä. Lisäksi tässä vedotaan siihen, että valvotaan komission täytäntöönpaneman direktiivin vaikutuksia. Ja näin tarkastellaan myös niitä rajoitteita, joita direktiivi asettaa yleishyödyllisille palveluille. Nämä ovat ne ehdotukset, joita tekstissämme on ovat. Ja hyvät kollegat, mielelläni kuuntelen vielä teidän näkemyksiänne, jota tätä tekstiä kehitellä niin, että se hyödyntää Euroopan eri alueita tai saa tuotettua hyötyä Euroopan eri alueille mahdollisimman hyvällä tavalla. Kiitän vielä siitä, että viitsitte kuunnella. Believe we can start. Kiitos, Varmaan aloittaa keskustelun. Ne kollegat, jotka haluavat puheenvuoron, antakaapa merkki Um, it's the wrong... Ah, sorry. Ah. Minä olen Ryyle. Istun eri paikalla, mutta olen edustaja Ryyle. Pyysin puheenvuoroa vihreiden varjoesittelijänä sisämarkkinavaliokunnassa käsittelemme tätä aihetta. Tällä viikolla saamme sisämarkkinavaliokuntaan tutkimuksen, jota pyysimme, jotta nähtäisiin palveludirektiivin vaikutukset selvemmin. Haluaisin siteerata tätä tutkimusta, koska mielestäni yksi ongelma, johon tulisi puuttua meidän valiokunnassa, on byrokraattinen taakka, jota syntyy kunnille täytäntöönpanossa. Saksassa esimerkiksi 12 000 reilusti kuntaa joutuu tutkimaan kaikki määräyksensä, jotka liittyvät esimerkiksi katujen valaistukseen tai mm, hautausmaihin. No, minkälainen byrokraattinen taakka tässä oikein nyt kohdistuu jäsenvaltioihin ja mikä etu tällaisesta screeningistä jäsenvaltioille tulee. En usko, että komissio voi tällaista määrää edes käyttää. Siksi pitäisi kritisoida tätä ja sanoa, että tässä screeningin yhteydessä pitäisi keskittyä keskeiseen kansalliseen lainsäädäntöön, eikä katsoa kaikkia pikkuasetuksia, jotka ovat kunnallisella tasolla syntyneitä, koska siitä ei ole kenellekään hyötyä. Voisivatko kaikki ne, jotka ovat jo merkin antaneet, antaa uudestaan sen? Uh, Frau Vorsitzende, vielen... Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon valmistelijalle tästä ehdotuksesta, joka on nyt käytössämme. Olen edustaja Ryylin kanssa todella samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi katsoa, että mitä on pakko saada ja minkä kautta voidaan saada eurooppalaista lisäarvoa. Tästä olen ihan vakuuttunut, mutta samalla pitäisi ottaa huomioon se, mikä nyt ei ole ihan välttämätöntä. Erityisesti viittaisin tässä kohtaan neljä. Ja minun pitää aina ajatella omaa kotimaatani tässä – kun vertailen, jos velvoitetaan kunnallis, kunnallishallinto monikielisyyteen, ei tuo ole mahdollista. Hienoahan se olisi, mutta päinsä. Eikä meidän toimivaltaakaan tämä oikein ole. Ehkä tämä voitaisiin oikaista niin, että pitäisimme hyvänä, jos suuremmissa hallinnoissa olisi ihmisiä, jotka osaisivat puhua useampia kieliä, mutta että tämä olisi velvoite kaikilla tasoilla hallinnon yksiköillä, niin sitä emme voi hyväksyä. Ehkä tämä voitaisiin myöteillä myönteisemmin muotoilla, että näin kannustettaisiin hallintoja niin, että voidaan ymmärtää myös muita ihmisiä, puhua muita kieliä, mutta tässä muodossaan emme voi sitä hyväksyä ja teemme tarkistuksia. Martin Elisabeth Schroeter, please. Elisabeth Schroeter. So, I understand that there's no other... Ymmärtääkseni Ah, siellä. Anteeksi ensin, että myöhästyin. Minä olin kulttuurivaliokunnassa äänestämässä epp varjaesittelijänä. Kiittäisin ensin tästä ensi luonnoksesta. Kuitenkin samoin kuin edustaja Kreel haluaisin kommentoida yhtä kohtaa. Valmistelissa keskusteluissa minä jo ehdotin, että moni kielisyys yhden luukun järjestelmässä. Sanottaisiin, mitä tässä vaaditaan, mitä ei keskitetyn asiointipisteen yhteydessä. Eli vaadittaisiin yhtä kieltä. Tässä on puhuttu englannin kielestä silloin, mutta tässä koskee näitä keskitettyjä asiointipisteitä, ei koko hallintoa sinänsä, koska tästä tulisi liikaa taakkaa hallinnolle eri tasoille – tämä ei olisi aina toteutettavissa johdonmukaisesti. Pitäisin kuitenkin hyvänä sitä, että alun perinhän puhuttiin kolmesta edellisestä kielestä. Ja sitten puhuttiin siitä, että ehkä keskitetyssä asiointipisteessä tarjottaisiin omaa kieltä, englantia kansainvälisenä kielenä ja sitten valittaisiin, mikä olisi sellainen kieli, jota käytetään minun raja-alueellani vaikka Ranskaa tai Hollantia. Eli ajateltaisiin, mitä naapureitaan, millä alueella ollaan, mit, mitä yhteyksiä kyseisellä maalla on yleensä. Järkevää olisi yksinkertaistaa näitä, jotta helposti voitaisiin toimia näissä keskitetyissä asiointipisteissä. Englanti ja oma äidinkieli No, minulla on kokemusta, kokemusta yrittäjänä siitä, että englanti on löynyt itsensä hyvin läpi. Toinen asia vielä. Velvoite, että kerrotaan muutoksista, sääntömuutoksista alueellisella, paikallisella tai kansallisella tasolla. Tämä on valtava byrokraattinen taakka. Etukäteen kun palveludirektiivistä keskusteltiin täytäntöpanon yhteydessä Saksassa, toteutettiin erittäin hyvin tätä ilmoitusvelvollisuutta. Katsottiin, ovatko nämä kaikki säännöt sopivia ja niin edelleen. Jos nyt kaikki muutokset pitää toteuttaa saman ilmoitusmenettelyn mukaan, siitä tulisi valtava taakka alueelliselle, paikalliselle ja kansalliselle tasolle – jos samaa menettelyä siis käytettäisiin, kun komissiolle ilmoitetaan muutoksista. Enkä usko, että komissiollekaan tämä olisi erittäin edullinen asia. Voitaisiinko löytää jotenkin tehokkaampi tapa tätä toteuttaa? Kiitos. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Joachim? Ja, ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wir hier Kiitos. Haluaisin viitata siihen, että me olemme vähän kehitystä jäljessä. Palveludirektiivin pitäisi sitovana olla täytäntöönpantuna ensimmäinen tammikuuta 2010 jo. Minua kiinnostaisi enempi se, miten tämä kaikki on nyt tapahtunut yksittäisissä jäsenvaltioissa, koska nämä vaatimuksemmehan puuttuvat käynnissä olevan menettelyyn. Siis sopeutetaanko nyt vielä tuleeko tähän vielä lisää muutoksia vai haluammeko esimerkiksi saada lisää yhteyspisteitä alueelliselle tasolle, kaikki mikä liittyy täytäntöönpanoon alueella, kunnissa. Siellä oli paljon tehtävää, jotta päästiin sille tasolle, että järjestelmä on nyt toimintakykyinen. En tiedä, onko se paikoillaan paikallaan jokaisessa jäsenvaltiossa tällä hetkellä. Sen haluaisin tietää. Ja meidän pitäisi todella pohtia sitä, onko meidän nyt tarpeen aiheuttaa lisätyötaakkaa alueille ja kunnille. Edustaja Schröter sanoi, että tämä on reaktio tähän kertomukseen, mutta minun mielestäni tässä pitäisi nyt teoria ja käytäntö nähdä, mutta näinhän jotkut kollegat jo sanoivatkin puheenvuoroissaan. Like to take the floor. Ich kann... No ihan lyhyesti. Tämä mietintöhän on sisämarkkinavaliokunnan aloite ja aina kun direktiivi, joka on astunut voimaan, täytäntöön pantu jäsenvaltioissa, niin – Noin puoli vuotta sen päivämäärän jälkeen tällainen mietintö laaditaan. Edustaja Grebhardt tekee tämän työn nyt sisämarkkinavaliokunnassa ja meidän valiokuntamme tekee lausuntonsa. Täytäntöönpanoon on jo lähdetty jäsenvaltioissa ja me haluamme nyt tietää, missä siellä oli ongelmia, johtuvatko ongelmat lainsäädännöstä vai siitä, miten on täytäntöönpantu ja miten voidaan auttaa jäsenvaltioita näissä kysymyksissä. Ja yksi aihe, joka on tullut tässä esiin, on tämä valtavan laaja screening-prosessi. Jos sitä näin toteutetaan yksi yhteen, niin se johtaa valtavaan byrokraattiseen taakkaan, joka ei hyödytä ketään, ei Euroopan puoli eikä kunnallinenkaan puoli. Siihen varmaan, voidaan varmasti viitata, että huolehditaan siitä, että ainoastaan välttämättömät Siis ajattelen tässä kansallista tasoa, liittovaltion tasoa ja osavaltiota. Kaikkia pienempää ei tarvitse lähettää Euroopan tasolle. Tämä on tällainen pieni tieto, joka käy esiin juuri täytäntöönpanon yhteydessä. Ymmärtääkseni tämän myötä voimme päättää keskustelun. Rova Jusmanova, haluatteko te vielä puheenvuoron? Niin, hyvät kollegat, Haluan kiittää teitä näistä ajatuksistanne ja ehdotuksistanne. Kävin jo itse asiassa näkemysten vaihtoa joidenkin teidän kanssanne ennen kokoustamme muutama viikon, edes viikon aikana. Ja uskoakseni äh, tässä tarkistumisen jättämisen määräajan puitteissa varsinkin varjoesittelijät sitten kykenevät esittelemään viralliset ehdotuksensa niin, että tämä lopullinen luonnos sitten on riittävä ja sellainen, jonka kaikki voivat hyväksyä. Edustaja Verheeren tuli myöhemmin paikalle, mutta omassa alustuksessani totesin, että jotkut hänen tarkistuksistaan oli jo sisällytetty tähän ensimmäiseen luonnokseen. Ja uskoakseni muut tarkistukset, joita hän vielä haluaa tehdä, kyllä varmasti löytyvät sitten lopullista versiosta, varsinkin ne, joita Saksan valtuuskunta esittää. Kiitoksia. Uh, Tämä IMCO on lykännyt tuon mietinnön ajankohtaa luultavasti tammikuuhun, joten aikapaineita ei ole. Mutta kävisiköhän lokakuu? Sopisiko se sinun työsi dynamiikkaan? Silloin mä käsitellä tätä lokakuussa seuraavan kerran. Ja voisimme löydä sitten tarkistusten karajalukkoon. Kiitos tästä ensimmäisestä versiosta. Kannustan varjoesittelijöitä työskentelemään Arva Josmanovan kanssa. Nyt lopettaisin tämän koonakäsittelyn ja herra Uusson on paikalla. Voimme palata kohtaan kymmenen herra Jaan Uusson talous- ja sosiaalikomitean esittelijä. Ja aiheena on tutkimus, jonka komissio on tilannut, ja se liittyy tehokkaisiin kumppanuuksiin kohesiopolitiikassa. Annan teille heti puheenvuoron. Uh, Kiitoksia, Rova Hybner. Huomenta kaikki. Minulla on ilo olla täällä. ja antaa informaatiota tästä mietinnöstä. Minulla on PowerPoint-esitys. Rova Hübner ja Spiller ovat pyytäneet tätä edellisessä komissiossa, joten te olette vähän vastuussa, rouva puheenjohtaja, kyse pitäisikö ne pyytää anteeksi. Ei, ei tiedä tarvitse. Tämä oli hyvin asianmukainen pyyntö. Tarkoitukseni oli käsitellä kumppanuusperiaatetta, erityisesti mitä tulee yksityisiin sidosryhmiin, taloudellisiin, sosiaalisiin kumppaneihin, kansalaisjärjestöihin, ympäristöjärjestöihin, sosiaalitalouteen. Tarkoituksena oli tunnistaa parhaita käytänteitä liittyen kumppanuusperiaatteeseen koska tämä auttaisi komissiota pohjoistamaan uutta kohesiopolitiikkaa ja kumppanuusperiaatteen parantamista. Tarkoituksena oli omalta puoleltamme alle painottaa kumppanuuden tärkeyttä. Meillä oli aika tärkeä lausunto, paljon kenttätyötä, aika paljon syötteitä alueelta, organisaatiolta Euroopasta. Teemme kenttäkäyntejä monen jäsenvaltioon. Tuo oli kumppanuudessa lausut, laadittu lausunto. Eri sidosryhmät olivat kumppaneita siis. Kumppanuudesta olette varmasti keskustelleet Monta kertaa tiedätte, miksi kumppanuus on tärkeää. Ihan lyhyesti sanoisin, että aito syvällinen kumppanuus huomattavasti parantaa kohesiopolitiikan tehokkuutta. Tarvitaan pitkäaikaista aitoa osallistumista ja yksityisten kumppaneiden tasavertaista osallistumista, jotta ne voisivat aktiivisesti toimia kohesiopolitiikan puitteissa. Kumppanuus oli keino ottaa huomioon paikallisten toimijoiden tarpeet paljon tehokkaammin. Näin parannetaan kansalaisten osallistumista, luodaan näkyvä yhteys EUn ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kesken. Kumppanuuden kautta EU luo näitä kytköksiä. Aito kumppanuus luo tällaisen win-win-tilanteen kaikille. Mietinnön yleinen johtopäätös on, että artikla 11 asetuksessa täytyy muuttaa tulevaisuudessa – Tämä artiklahan säätelee kumppanuutta. Tällaisen sosiaalikomitean mukaan se antaa liikaa tilaa kansallisille tulkinnoille kumppanuudesta. Me olemme ehdottaneet uusia sanamuotoja artiklaan 11. Toinen johtopäätöksemme on, että komission pitäisi kourin tuntuvammin, ennakoivemmin, aktiivisemmin hihat ylöskäärien toimia kumppanuuden parissa. Koettiin, että komissio oli pikemminkin auditoi ja kontrolloi eikä edistänyt kumppanuutta niin kuin aikaisemmin haluttiin kansallisten asenteiden täytyy muuttua. Ja hyvien käytänteiden levittäminen on yksi keino. Tämä voi olla hyvin tehokas keino kohesiopolitiikassa. Sanotaan, että tangoon tarvitaan kaksi, eli julkisten ja yksityisten sidosryhmien täytyy ymmärtää toisiaan ja edetä tasa-askeleen täytyy käyttää teknisiä ja muita resursseja kumppaneiden kapasiteetin kohentamiseksi. Eurooppalaiset kansalaiset organisaatiot sanovat selvästi minulle, että kapasiteetin kehittäminen on tehokkaan kumppanuuden ennakkoehto. Ja lopuksi on selkeä yhteys ohjelmoinnin rakenteen ja kumppanuuden välillä. Kun ohjelma rakenne on fokusoidumpi, on paljon enemmän mahdollisuuksia löydä kytköksiä kumppaneihin, löytää oikeita kumppaneita ja oikeina kumppaneita on helpompi esittää oikeita osaa. Ja alussahan sanoin, että meidän lausutamme pitäisi esitellä hyviä käytänteitä. Meillä on paljon kokemuksia hyvistä käytänteistä, toki huonostakin. Mutta käyn ihan nopeasti esimerkkejä hyvistä. Englanti on hyvä siinä mielessä, kumppanuus on järjestelmästä, sinne päästään paikalliselle tasolle. Tämän sisäänrakennettua Englannin aluepolitiikan rakenteeseen. Mm, Toiseksi, mikä on kiinnostavaa ja ainutlaatuista, on tämä espanjalaisten operatoinen ohjelma, jossa pyritään sosiaaliseen inkluusioon, koska se on kumppaneiden itsensä vetävä. Siinä 500 kumppaneen mukana ja se on ainoa tällainen eurooppalainen. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Ja sosiaalisten kumppaneiden luoma kapasiteetin rakentamisohjelma, jonka joka on syntynyt Mezzogiornossa Etelä-Italiassa. Sitten on muita esimerkkejä kuin tämä rauhanohjelma Pohjois-Irlannissa. Sitten Mecklenburg-Esipommer integroituja ohjelmia, joissa kumppanuus on osa alueellista kehittämispolitiikkaa. Kaikki rahat, myös maatalousrahasto, maaseudun kehittämisrahasto ovat mukana. McLemore fabomen on siis tällainen hajautunut hallintajärjestelmä. Sitten äh, Itävallan alueelliset teollisuusohjelmat ovat kiinnostavia 80-luvun alussa lanseerattuja. Baden-Württembergin hajautettu Euroopan sosiaalirahaston käyttö on kiinnostavaa. Globaalit ra- avustukset ovat tehokkaita. Mainitsin kaksi esimerkkiä. Toskana Esprit-ohjelma, jossa AY-liikkeen kanssa, tai mitä tässä Ranskassa on esimerkki, jossa pk-yritykset ovat mukana, mikroyritykset, pitäisi sanoa. Ja tämä puhuttu Charantissa. Nämä ovat olleet erittäin tuloksekkaita. Kansalaisjärjestöjen tekninen tukeminen, niiden auttaminen projektien vetämiseen. Slovenia ja Wales ovat esimerkkiä ja puolueen työryhmät Tämä tämmöistä hallintoa haitattu puolen keskushallinnasta, ja saan ryhmiä, jotka vetävät aluepolitiikkaa ja kumppanilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa työryhmiin. Ja myös puheenjohtajina niillä on avainrooli. Leader-ohjelma tietysti pitäisi mainita myöskin. Sekin perustuu kumppanuuteen, mutta se puuttuu tästä minun esityksestäni. Mitkä ovat pääsuositukset? Meistä kumppanuilla pitäisi olla minimivaatimukset. Artikla 11 on osa tätä määrittelyä. Pitäisi myös käyttää eurooppalaista hyvän käytänteen koodistoa yhdessä komission kanssa. Meillä on suuntaviivoja, joita jäsenvaltioiden pitäisi seurata, tai ainakin jäsenvaltioiden tuloksellisuutta pitäisi meidän seurata tämän hyvin käytänteiden kodin mukaisesti kumppanuusperiaatteen kehittämisessä. Kuten mainitsin, kapasiteetin rakentaminen on kulmakivi neljäkseen, neljänneksi integroidut ja fokusoidut ohjelmat. Eli tavoitteet ja sovellusala on kohdistettua. Tämä vahvistaa kumppanusperiaatetta. Me haluamme myöskin, että yksinkertaisia aloitteita kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi käyttää tällaisia. Menettelyiden ja maksatuksen yksinkertaistaminen kaikkien aloitteen ja sidosryhmien kommentti olivat vähän liian hitaita. Maksatukset olivat liian myöhään. Vaikka yksinkertaistamista on tapahtunut, lisää tarvitaan. Myös ohjelman rakenteessa. Me myös selvitämme, että alueet, jotka ovat hyviä kumppanuuden suhteen, niiden pitäisi luoda tällaisia osaamisverkostoja, jotka voisivat levittää hyviä käytänteitä. Ja lopuksi lisäideoita vuonna 2013 jälkeiselle ajalle, jos tästä on keskusteltu pitkään. Kun ajattelen kumppanuutta yksityisen sektorin kanssa, niin yksityinen sektori ah, haluaa ohjelmia, jotka integroivat kaikki rakennerahastot. Haluavat fokusoituja operationaalisia ohjelmia, kuten sanoin, maantieteellisesti ja muutenkin kohdistettuja sovellusalaa, tehtävät, fokusoituja. Yhteensä aloitteet mainitsinkin, paikallinen kehitys. Ja selvää, että paikallistasolla yksityiset sidosryhmät haluavat alue, paikallisen alueen kehittämisen tärkeäksi ja he ovat tärkeän osan siinä seuraavalla kierroksella. Sosiaalinen inkluusio ja sosiaalinen innovointi, sillä on paljon kysyntää erityisesti kolmannen sektorin suunnalta. Globaalit avustusportfoliot, ne ovat erittäin tehokkaita ja sitten kapasiteetin rakentaminen teknisen avun mainitsin jo. Kiitos. Uh, thank you indeed very much. Kiitos todella oikein paljon. No nyt teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Muy bien. Eh, muchas gracias, presidenta. La verdad que no creía que iba a ser el primero, eh, pero estoy... Kiitos, puheenjohtaja. En arvannut, että puhun ensimmäisenä, mutta olen varma, että monet muut kollegat käyttävät täällä myös puheenvuoron. Uskoakseni tämä on oikein tärkeä asiakirja. ja voin tukea sitä henkeä, joka löytyy tämän tekstin takaa. Siinä on paljon mielenkiintoisia ajatuksia. Avautuminen kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Ei ajatella ainoastaan samoja tahoja kuin aina. Ja tämä on tärkeää. Ja siinä mielessä nämä ovat tärkeitä edistysaskeleita. Hyvä niin. Kaikki teknisen avun toimet ovat keskeisen tärkeitä. Näitä meidän on työstettävä ja kehitettävä. Kansalaisyhteiskunnan pitää olla sellaisessa asemassa, että se voi myönteisesti vaikuttaa näihin hankkeisiin ja tehostaa niitä sitä kautta, koska lopultahan tarkoituksena on parantaa näiden hankkeiden hallintoa. Jos todella saamme ihmisiä mukaan, voimme todella puuttua ongelmiin ruohonjuuritasolla, tehdä työtä ihmisten kanssa ja saada aikaan sellaista tunnetta, että nämä hankkeet ovat ihmisten omia ja ihmisille tärkeitä. Paljon voidaan oppia Equal Urban ja Urban kakkosohjelmasta. Ja kysymykseni kuuluukin, Jäsenvaltioissamme meillä on eri työmenetelmiä, erilaisia tapoja ottaa yhdistyksiä tai kansalaisjärjestöjä huomioon. Ehkä tarvittaisiin jonkinlaiset yleiset periaatteet, hyvät käytänteet, jos niin halutaan. Tämä on asia, jota kaikki voisimme työstää. Niin, että saataisiin jonkinlaista yhtenäisyyttä harmonisointia, kun ajatellaan suhteitamme kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Olen samaa mieltä siitä, että komission pitäisi tiukemmin, aktiivisemmin puuttua näihin valintakriteereihin. Ne ovat meistä kaikista tärkeitä. Ja lopulta onnittelut. Tämä on todella arvokas työpanos ja varmasti tuemme kaikkia ehdottamaan tämä erinomaisuuden verkosto. Ihan hyvä. Hyviä käytäntöjä tulee todella vaihtaa keskenään, jotta kaikilla alueilla on mahdollisuus tehdä tätä työtä mahdollisimman hyvin. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa tulevaisuudessa – Lopultahan on kyse politiikasta, joka on lähempänä kansalaisia, mutta jos tässä edettäisiin askel eteenpäin, se olisi hyvä, jos voisimme saada pormestarit ja eri alueelliset yksiköt todella kääntymään kansalaisten puoleen ja ymmärtää, että kohesiopolitiikka nyt oikeastaan vasta lähtee kunnolla aidosti liikkeelle. Se olisi hyvä. Kiitos tästä paljon. One more eh, comment. Elizabeth Schre- Vielä yksi kommentti. Elisabeth Schroeder ja sitten Elioro ja Sean Kelly. Haluaakohan joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Ensin Elisabeth Schröter. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Meillähän oli jo ennalta mahdollisuus keskustella tästä aiheesta perinpohjaisesti. Minun on sanottava, että niin avointen ovien päivähän mahdollisti tämän. Ja nämä tulokset nähdään tässä ja voimme oven päivät tässä lähestyvät, mutta muutama seikka. Ensin sanoitte, jos tehdään Ulsson, että kohdassa 11, että tarvitaan parannuksia. Mi- missä kohdin, mikä pitää muotoilla uudestaan? artiklasta 11. Toinen kysymys. Sanoitte, että maksatusten tai maksumenettelyiden yksinkertaistamista pitäisi pohtia kumppanuksen yhteydessä. Tähän liittyy tietenkin myös valvonta, miten sitä toteutetaan. Tiedämme, että komissio haluaa yhtenäisemmän järjestelmän, joka on monimutkaisempi ja vähemmän hajautettu. Haluaisin konkreettisesti nyt tietää, missä suuria ongelmia piilee, jotta mekin valmisteluissamme voimme argumentoida komission suuntaan. Ja kolmas kysymykseni, verkostot. Mielenkiintoinen ajatus. Voisitteko sanoa jotain hiukan konkreettisempaa kuitenkin? Kiitos. E, Elioro, je vous en prie. Elioro. Oui, euh, merci, madame la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä esittelijä. Halusin puhua vammaisten puolesta. Vammaiset nimittäin tarvitsevat kaikkein eniten solidaarisuuttamme. Hyvin usein vain tämä solidarisuus on hyvän tekeväisyysjärjestöjen toiminnan tuotetta, ja niitä järjestöjä täytyy tukea. Ja Niitä haluaisinkin tällä puheenvuorolla myös kiittää. Tarpeet eivät ole pelkästään rahoitustarpeita, vaan usein on myöskin kysymys siitä, että, että tarvitaan teknistä apua, jotta voidaan taata näiden yhdistysten hyvä toiminta. Varsinkin silloin, kun järjestöt saavat julkista rahoitusta Silloin erittäin tiukat ja tarkat säännöt säätelevät järjestöjen toimintaa. Ja hyvin usein se muodostuu suureksi hankaluudeksi järjestöille. Eli toiminta täytyy edesauttaa rahoituspuolella, mutta myös teknisesti tukien. Ja kysymys, jonka esitän teille, hyvä edustaja Ursson, on, että millä tavalla voidaan tiedottaa tästä toimintatavasta suhteessa vammaisiin ihmisiin. Thank you, uh, Sean Kelly. Kiitos, Sean Kelly. Madam Chair. I think... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, varmaankin kaikki ovat samaa mieltä siitä, mitä tässä esityksessä e, todettiin. Euroopan tuomioistuimen maksujen kohdalta, parhaiden käytäntöjen jakaminen ja niin edelleen. Ne ovat kaikki meidän tavoitteenamme, mutta kysymys on siitä, että millä tavalla asiassa edetään. Aiempi keskustelu merkitsi sitä, että me jatkuvasti keskustelemme yksinkertaistamisesta ja puheenjohtaja Barroso tämän mainitsi useaan otteeseen – se, että byrokratia pyritään vähentämään 35 prosentilla on erittäin kiitettävä tavoite. Mutta miten se tehdään ja millä tavalla siihen pyritään? Sillä on ollut erittäin arvokkaita hankkeita, mutta monet ovat sanoneet, että hakemusten jättäminen on niin hankalaa, että mieluummin jättää sen tekemättä. Tässä siis meillä on vakava ongelma ja aiempi puhuja mainitsi sen, että meidän pitäisi tunnistaa näiden esteiden olemassaolo, se missä ne ovat. Onko kaikki vain komission toiminnan seurausta vai asettavatko yliinnokkaat jäsenvaltiot niitä? Ja sitten pitäisi ehkä luetteloida ne asiat, joita meidän pitäisi tehdä yksitellen, jotta päästäisiin tämän byrokratian vähennystavoitteeseen. Näin esittäisimme myöskin erittäin hienon esimerkin Euroopalle. Ja Meistä tulisi varmaankin suositumpia, tehokkaampia ja oleellisempia kaikin puolin kuin mitä tällä hetkellä olemme. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Herra Olsen, voisimme nyt ehkä pyytää teitä kommentoimaan. Thank, thank you very much for, for this opinion, first of all. Kiitos oikein paljon osoittamastanne tuesta ensinnäkin. Puheenjohtaja keskeyttää. Meillä olisi vielä yksi kysymys. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, anteeksi. Mitä yksinkertaistamisen tulee? Yksi havainto. Minähän olen puheenjohtaja täysin menettelyiden yksinkertaistamisen kannalla Euroopan tasolla, sillä tällä hetkellä kaikki eurooppalaisten rahastojen käyttöönotto on epänormaaliin rasittava Enkä halua, että näiden rahastojen heikko käy, käyttö vaarantaisi niiden budjettirahoitusta. Ja jos varojen käyttöaste on niin alhainen, se johtuu siitä, että menettelyt ovat monimutkaisia. Jokaisessa rahoitusasemassa on muutama menettelytä. Ja tämäkin monimutkaistaa menettelyitä, sillä jos jokainen rahoitusohjelma muuttaa pelin sääntöjä, niin jäsenvaltioissa näiden täytäntöönpano vaati byrokratiaa ja monimutkaistaa menettelyitä. Eli joskus yksinkertaisestikin monimutkaista asioita. Menettelyiden vakaus olisi yksi yksinkertaistamisen mittari. En tiedä ilmaisinko itseni itseni selkeäksi, mutta meidän pitäisi arvioida asioita pitkällä aikavälillä. Meillä pitäisi olla menettelyitä, jotka ovat kestävämpiä. Ja tämä yksinkertaistaisi asioita sinänsä. This time it's truly the floor is yours. Yeah. Okay. Nyt todella teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Lähden vastaamaan heti kysymyksiin. Artikla 11 lausunnossani on ehdotettu muutoksia artiklaan 11. Edustaja Schröter, ne löytyvät sieltä tekstin loppupuolelta. Uudelleen muotoillaan hiukan niin, että esimerkiksi kun sanotaan, kun se sopii kansallisiin sääntöihin ja käytäntöisiin, pitäisi sanoa sen sijaan, että sen jälkeen kun on sovittu kyseisten kumppaneiden kanssa. Pikkumuutoksia myös toisessa kohdassa. Kirjasin sen niin, että komissio voi läheisessä yhteydessä jäsenvaltioiden kanssa tehdä aloitteita, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön suuntaviivoja indikaattoreita, järjestää parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä valmistella tarvittavat tekijät säännöllistä seurantaa ja arviointia varten – Tuon virkkeen otin sopimuksesta, kun siellä puhutaan avoimesta koordinointimenetelmästä. Minusta voitaisiin ajatella, että komissio ja jäsenvaltiot voisivat tavallaan käyttää tällaista avointa koordinointimenettelyä sen kumppanuusperiaatetta. Minusta tuo voisi olla yksi ajatus. Ja sanoin myös, että komissio tulisi yhteistyössä luoda tällaisia menettelyohjeita paraista käytänteistä. Tämä siis liittyy artiklaan 11. Tuo erinomaisuuden verkosto. Alueet, jotka ovat mielestään parhaita, voisivat verkostua ja osoittaa muille, miten hyviä käytänteitä voidaan muotoilla täytäntöön panna Euroopan unionissa. Torstaina tapaan aluekomitean edustajia. Todella pyydän, että he ajavat tätä aloitetta. Yksinkertaistamista. Kelly ja muut halusivat yksinkertaistamista – aina tulee esiin se, että on monimutkaisia hallinnollisia menetelmiä, jotka tekevät rakennerahastoista hyvin hankalasti käytettäviä. Ihmiset eivät halua käyttää näiden rahastojen varoja, koska paperityötä on liikaa. Yksi tapa, ilman että nyt puutun yksinkertaistamis kysymyksiin ja hallinnollisiin menettelyihin. Yksi tapa olisi se, että käytetään tällaisia apurahoja, jotka mahdollistavat pienemmät hankkeet, tällaiset kokonaisapurahat. Ja tämä järjestelmä sitten käsittelisi yhteyksiä komission itseensä, siis tällainen globaalimpi apuraha, josta sitten voidaan jakaa rahaa pienempiä hankkeita varten. Kaiken kaikkiaan tilintarkastus ja valvonta, näitä pitäisi rationalisoida. Maksatukset, taloudelliset takuut, ennakkomaksut. Pitäisi ottaa huomioon tässä lähinnä vastaanottajan tarpeet, erityisesti kun on kyse pienistä tekijöistä. Selän tarvetta on erityisesti, joten me tarvitsemme enemmän ennakkomaksujen mahdollisuutta rakennerahastoihin. Organisaatiot, jotka edustavat pienyrityksiä, kansalaisjärjestöjä sosiaalisella ja talouden alalla – Näillä tahoilla pitäisi olla kumppanuudessa selkeä rooli, kun nämä tahot tietävät, missä mennään, mitä muutoksia voitaisiin tehdä. Vammaisten asema, se miten voidaan saada rakennerahastot todella kaikkien tietoisuuteen julkisuudessa, miten saadaan vammaiset mukaan ja muut heikommassa asemassa olevat. Yksi hyvä esimerkki on Espanjan operatiivinen ohjelma, on se järjestön ajama. Siinä on muitakin yksityisiä säätiöitä mukana Espanjassa. Se todella keskittyy vammaisiin erityisesti. Ja tällä tavalla saadaan suora linkki omasta ja rakennerahaston välille, kun on operatiivinen ohjelma, joka kohdistetaan vammaisiin. Tämä on mahdollista tietenkin myös muissa jäsenvaltioissa. Minusta tuntuu, että tästä syystä hajauttaminen niin toiminnallisten ohjelmien osalta on niin tärkeää sinänsä. Jotta tietoisuus lisääntyisi, näistä hankkeista keskusteltaisiin ja ne tunnettaisiin paikallistasolla. Koska todella, kuten sanoin, kohesiopolitiikka todella on se politiikan ala, jolla EU kohtaa kansalaisen. Ja siksi pitää voida jakaa tietoa kumppanuusperiaatteesta – jotta tämä politiikan ala todella tulee tunnetuksista, voidaan sopeuttaa kansalaisten tarpeisiin. Ja tällaiset toiminnalliset ohjelmat on toteutettava juuri näin. Ihan lopuksi. Hyviä esimerkkejä on teknisestä avusta kansalaisjärjestöille. Mainitsin Slovenian ja Walesin omassa alustuksessani, mutta Saksassa myös – selkeä linkki järjestöjen välillä. Näin saadaan teknistä tukea, jotta voidaan jakaa rakennerahastoja alueelle, omalle alueelle. Tämä on erittäin hyvä tapa hoitaa asioita. Näissä maissa, kun näin on tehty, kun on mahdollista näin auttaa teknisen avun kautta näitä kansalaisjärjestöjä. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Ulsson. Tämän lausunnon esittely ja lausunto sinänsä on varmasti avuksi, kun työstämme uutta lainsäädäntöpakettia. Koska varmasti useimmat tässä haluat enemmän aloitteita alhaalta ylöspäin. Joten toivomme, että niiden esimerkiksi oli hyvin arvostettu kautta Euroopan ja toivomme, että tämän tyyppisiä aloitteita saattaisi syntyä jälleen aluepolitiikan alalla. Henkilökohtaisesti olisin samaa mieltä siitä, että kapasiteettia on rakennettava. Muistan, että on olemassa kumppaneita kyllä, mutta näillä kumppaneilla ei ole oikein mitään mahdollisuuksia, kapasiteettia hyötyä tarjotusta kumppanuudesta. jotta meidän pitää investoida enemmän siihen, että kumppanuusperiaatteen toteutuminen on mahdollista. Kiitos paljon. Tämä teksti menee myös Euroopan komission ja toivottavasti näin vaikuttaa komissionkin työhön. Kiitos oikein paljon jälleen kerran. Dear colleagues, we can move now to... Hyvät kollegat, voimme siirtyä kohtaan 12. Jean-Paul Besset on käsittääkseni täällä, joten voimme siirtyä käsittelemään esityslistan kohtaa 12. BKT ja muut indikaattorit edistyksen mittaaminen muuttumassa maailmassa. To Monsieur who is the... Edustaja Besset on laatinut lausunnon tästä aiheesta ja sitten annan puheenvuoron jäsenille, jotka sitä toivovat. Olkaa hyvä. The floor is yours, yes. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiinnittää huomionne siihen, miten tärkeä tämä lausunto on, joka meidän täytyy esittää komission ehdotuksesta. Se koskee kehitysindikaattoreita ja tapoja mitata edistystä. Kysymys ei ole teknisestä kysymyksestä, eikä tilastollisestakaan pelkästään, vaan poliittisesta keskeisestä kysymyksestä minun mielestäni. Sillä se määrittelee sen, mikä tulevaisuudessa ohjaa poliittista päätöksentekoa Euroopan unionissa, varsinkin kun tarkastellaan alueellista kohesiopolitiikkaa. Tässä lausuntoluonnoksessa, jota ehdotan hyväksyttäväksi, tavoitteena on tukea komission ehdotusta ja Eurostatin toimintaa – jota täydentöön pantaisiin erilaisia toisiaan täydentäviä mittausmenetelmiä BKT lisäksi, jotta voitaisiin ottaa tällaisia lisäviä mittareita käyttöön niiden mittaustapojen lisäksi, joita tällä hetkellä on käytössä, eli BKT lähinnä. Nämä uudet välineet heijastelevat kahta pääasiallista sektoria, yhtäältä ympäristöä ja toisaalta yhteiskunnallisia kysymyksiä, yhteiskunnan vakautta ja niin edelleen. Eli Euroopan unionin kohdalla kysymys on siitä, että tämä koskee kaikkea toimintaa, Kysymys on siitä, että otetaan käyttöön sellaisia välineitä, joiden tulisi mahdollistaa se, että voidaan paremmin tuntea todellisuus ja paremmin arvioida tilannetta. Ja näin suosittaisin asianmukaisempia lähestymistapoja, jotka mahdollistavat sen, että voidaan lähentää eurooppalaista politiikkaa suhteessa kansalaisiin ja kansalaisten huolenaiheisiin, varsinkin kun kysymys on alueesta kehitys, anteeksi, meidän näkemyksemme on se, että täytyy parantaa poliittista poliittisia valintoja ja päätöksentekoa. Ja tällä hetkellä meillä on käytössä vain yksi mittari, eli BKT, jolle pohjautuvat kaikki eri politiikan alat. Tämä indikaattori mittaa talouskasvua, Se on edesauttanut sitä, että kentällä oleva tilannetta on tunnettu paremmin, se on mahdollistanut eri valinnanmahdollisuudet, mutta kuitenkin BKT on rajallinen väline. Lataan kehitystä, sillä kehitys ei pelkästään rajoitu BKTn kasvuun. Kansalaisten hyvinvointia ei voida pelkästään mitata taloudellisella käyrällä pelkästään taloudellinen näkemys, joka pohjautuu BKT, joka ainoastaan pohjautuu siis BKT, väärentää todellisuutta, eikä se ota huomioon aivan yhtä tärkeitä osioita, kun BKT kasvaa silloin, kun arvioidaan eh, ihmiskunnan kehitystä. BKT yksinomaan ei voi toimia kehityksen kompassina – täydentäviä indikaattoreita täytyy siitä syystä olla mukana. Meidän täytyy huomioida työttömyys, epätasa-arvo, koulutuksen taso, ympäristön taso, elämän, elintaso, voimavarojen suojelu, ilman ja veden laatu, peruspalveluiden käytettävyys ja niin edelleen. Äskettäinen kehityksemme opettaa meille sen, että hyvin usein talouskasvu ja sosiaalinen integraatio eivät suinkaan käy käsi kädessä. Ja BKT ja ympäristönsuojelu eivät myöskään. Siitä syystä meidän täytyisi tasapainottaa tietomme ja arviointimenetelmämme luomalla BKT lisäksi yksi yhteinen indikaattori, joka ottaa huomioon ympäristön, ympäristön, josta talouskasvumme riippuu. Toiseksi indikaattori, joka mittaa elämänlaatua, joka pohjautuu sosiaalisiin indikaattoreihin. Jos haluamme saada yhtenäisemme, yhtenäisemmän, laajemman, tehokkaamman koheesin aikaiseksi, niin meillä täytyy olla myöskin käytössämme hyviä mittausmenetelmiä jotka täyttävät nämä uudet kriteerit ja täydentävät BKT-mittausta. Näin voimme päästä eteenpäin. Ja komissio on silloin käytettävissään paremmat kriteerit, kun se pohtii sitä, sopivatko jotkut alueet tiettyihin tukiohjelmiin vai eivät. Ja näin se voi myöskin paremmin arvioida sitä, millä tavalla luokitellaan eri menettelyt. Mitään ylitsepääsemättömiä teknisiä ongelmia ei ole näiden äh, uusien indikaattoreiden käyttöönotossa, vaan kysymys on poliittisesta tahdosta. Poliittisesta tahdosta, joka vie eteenpäin kestävää kehitystä. Ja muistutan teille, hyvät kollegat, siitä, että sehän muodostaa eurooppalaisen kehitysmallin selkärangan. Se pohjautuu kolmeen osioon, taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja ympäristöosioon. Kiitoksia. Merci beaucoup. Uh-huh. Uh, Mikael, uh, dear colleagues, now we will have... Hyvät kollegat, nyt alkaa keskustelu Mikael Toivonen ensimmäisenä listalla. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten esittelijä kollega Bese juuri esitti, BKT on järjestelmänä hyväksytty – kun mitataan kansantaloudessa hyvinvointia. Aikaisemminkin tietenkin on vastustettu selkeästi tämän indikaattorin käyttöä. Siitä on täälläkin keskusteltu eri tavoin monet kerrat. Tätä taustaa vasten mikään ei estä sitä, että ottaisimme poliittisessa päätöksenteossa mukaan huomioon myös muut indikaattorit. Tuen perusajatusta tässä en ole kuitenkaan ihan niin optimistinen tai euforinen, kun ajatellaan, saadaanko todella käyttöön indikaattorit, jotka yleisesti tunnustetaan ja jotka ovat yksinkertaisesti mitattavissa. Toivon, että lausunnossamme otetaan huomioon se, että on huomioitava se, että tieteen kautta halutaan nähdä, voidaanko näitä indikaattoreita selkeästi mitata ja tuleeko indikaattoreista sellaisia, että mitataan ja miten mitataan elämänlaatu tai onni. Onnen tunne ihmisillä ei liity paljonkaan tuloon tai tällaiseen siirtomaksuihin. Nyt on kyse rahasta. Eli asiat, jotka ovat subjektiivisia, tulisi jättää syrjään, kun puhutaan todella raha-asioista. Kun rahasta on kyse, pitää voida mitata sellaisilla indikaattoreilla, jotka ovat vertailtavissa. Ja minä varoitan, kun minulla on kokemusta pormestarin työstä, en halua, että hyväksytty tunnustettu indikaattori BKT jätetään syrjään ja ei tiedetä, mikä indikaattori otetaan tilalle. Esimerkki. Baden-Württembergin osalta siirryttiin valtiovarainministeriössä uusiin indikaattoreihin kansallisissa tukiohjelmissa. Ja kansallisissa indikaattoreissa tällä alueella Baden-Württembergissä yhtäkkiä ratkaisevaa oli työpaikkojen lisääntyminen, mutta ei taso, jolta kasvu on tapahtunut. Ja näin alue, jolla oli hyvää, siis alueen osalla, joka edistyi hyvin, ei saanut enää tukea, mutta oltiin muut alueet, jotka olisivat tarvinneet enemmän tukea, lähteneet alasemmalta tasolta, jäivät ilman tukea. Tai ei katsottu esimerkiksi patenttien osalta, missä, millä, miltä tasolta lähdettiin. Eli tämä ei ollut mitenkään systemaattinen lähestymistapa. Teoreettisesti tietenkin voi tulla mieleen monilaisia indikaattoreita, mutta jos tiedettä nyt arvioi ja katsoo käytännön läheisesti, minähän mainitsin juuri myös esimerkin, eteen tulee uusia ongelmia. Meidän pitää olla nyt tarkkana siinä, ettei vaihdeta vanhaa tunnustettua, jossa on omat puutteensa, uuteen. Ja pian joudumme toteamaan, että tämä ei olekaan parempi indikaattori, koska sitä ei ole tarkkaan suunniteltu tai siitä ei ollut konsensusta. Ja silloin varat voidaan jakaa hyvin mielivaltaisesti. Tieteellinen keskustelu minun käsittääkseni ja se, mikä oikeastaan voi olla järkevä indikaattori, tätä keskustelua ei ole käyty päätöksen käsittääkseni ollenkaan. Siksi tässä meidän pitäisi käsitellä tätä kysymystä perinpohjaisemmin ja ehdottaisinkin, että järjestäisimme tästä aiheesta asiantuntijoiden kuulemistilaisuuden ennen kuin me otamme poliittisesti kantaa, sanomme, että haluamme luopua BKT ja haluamme ottaa käyttöön jonkin uuden järjestelmän.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 kannattaako muita indikaattoreita ottaa käyttöön. Jos näin on, me ehkä saisimme kattavamman kuvan alueesta. Mutta meidän pitäisi ensin identifioida, mitä indikaattoreita käyttää, ja sitten me saisimme selkeämmän kuvan siitä, miten nämä indikaattorit mitataan. Ajatellaanpa vaikka ympäristöparametreja. Niitä on joissakin projekteissa käytetty. Esimerkiksi projekteissa, jotka liittyvät veteen tai ilmanlaatuun. Toisaalta tällaiset parametrit ovat irrelevantteja työllisyyden tai koulutuksen kannalta. Eli parantaisiko tällaisten parametrien mittaaminen tietämme tasoa? Parantaisiko se päätöksentekoa? Ajatellaanpa työttömyysastetta. Tämä indikaattori on kiinni, paljolti kiinni maan lainsäädännöstä sitä, miten työttömyys mitataan. Ja myöskin se, miten ihmiset poistuvat äh, työttömyysrekistereistä ja kortistoista. Nämä järjestelmät vaihtelevat maittain, joten mikä vaikuttaa tämän uskottavuuteen on myös aika kontroversialle ja projekteja esimerkiksi onnellisuuden mittaaminen. Me olemme kaikki samaa mieltä esimerkiksi, että biopolttoaineiden käytön lisääminen voisi olla hyvä asia, mutta Tämä saattaa alueiden tasolla, mutta aiheuttaa kaikenlaisia mielipiteitä, koska ihmiset saattavat ajatella, että se esimerkiksi saattaa tuoksuhaittoja alueellisella tasolla. Eli lisäparametrien käyttöön saattaa myös saattaa toisen ongelman. Mehän olemme tehneet päätöksen, joka auttaisi meitä yksinkertaistamaan menettelyitä, jotka liittyvät rakennerahastojen käytön yksinkertaistamisessa, mutta parametrien määrän lisääminen vaikeuttaa päätöksentekoa. Siksi minä kannatan yksinkertaisia, helposti mitattavia parametreja ja indikaattoreita – Ehkäpä lisää indikaattorit voitaisiin liittää vain niihin pro projekteihin, joissa niillä on relevanssia. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin puuttuisin edustaja toinen ehdotukseen, että järjestettäisiin kuulemistilaisuus valiokunnassa. Keskusteltaisiin BKT-indikaattorista asiantuntijoiden kanssa. Se olisi hyvä, kuten koordinaattorien kokousessa sanottiin. minä haluaisin sanoa, että tämä lausunto ei ole mitenkään sopiva. Alusta loppuun vihreät kaikkialla parlamentissa vastaavat tästä BKT-kysymyksestä, ja näin halutaan lähteä jotenkin puuttumaan siihen, että hyvin ideologisesti mitataan näitä indikaattoreita. Tämä on mukava yritys, mutta tämä haittaa solidaarista yhteiskuntaa, joka meillä tänä päivänä on. Ja äsken puhunut kollega myös viittasi siihen, jos sallimme tällaisen, jos ajattelemme, että ympäristö ja sosiaaliindikaattorit ovat yhtä tärkeitä kuin BKT tai jopa tärkeämpiä, niin silloin solidaarisuus poistuu Euroopan yhteiskunnista. Tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että kun rikkallakin alueella on ympäristö, ongelmia Saksassa myös, missä on suuria yrityksiä tai käytetään ruskohilta. No nyt, ketkä joutuisivat maksamaan tästä? No ehkä kaikkein köyhimmät alueet Euroopassa, jotka eivät kärsi tällaisista ympäristöongelmista. Jos sallimme tällaisen järjestelmän, niin me tuhoamme eurooppalaista solidaarisuusmallia ja avaamme mielivaltaisuudelle kaikki mahdollisuudet, koska miten voitaisiin ottaa huomioon, kun ajatellaan työttömyys tai ilmastonmuutoksen vaikutukset tai erityinen ympäristökuormitus. Miten tämä saadaan mitattua järkevästi Euroopassa? Silloin tuettaisiin niitä, jotka voivat laatia älykkäimmät tilastot. Ne kaiken köyhimmät alueet Kaiken köyhimmillä alueilla ei ole varaa ympäristötoimiinkaan. Siksi tarvitaan kohesiopolitiikkaa. Tämä yhdistetään EU 2020-strategiaan. Juuri nämä ympäristökysymykset, sosiaaliset kysymykset ovat siellä hyvin esillä. Ja nämä varat hyödyttävät köyhimpiä alueita, jotta ympäristö- ja sosiaaliongelmat voidaan siellä ratkaista. Tämä on perusajatus Euroopan unionissa. Toivoisin nyt, ettei lähdetä muuttamaan indikaattoreita vain siksi, että vihreät mielellään omille asiakkailleen ja kansalaisjärjestöilleen haluavat turvata parhaat mahdollisuudet EUn tasolta. Myöskin uudet virastot, jotka hallinnoisivat tätä kaikkea. Emme voi tätä sallia. Meidän täytyy selkeästi nyt osoittaa kantaa Alkehitysvaliokunta ei ole tässä vastuuvaliokuntana, vaan ympäristövaliokunta. Tämäkin osoittaa, missä mennään. Meidän pitää alkehitysvaliokuntana tätä voimakkaasti vastustaa. Tristi Rolien. Hyvät kollegat, haluan näin alkuun kiittää esittelijä että Tämä esitys muodostaa erittäin tärkeitä pohdintakohtia meidän tulevalle työllemme, kun pohdimme lisäindikaattoreita BKT lisäksi. Tämä mahdollistaa myös sen, että voimme ottaa käyttöön kehitysindikaattoreita, jotka ovat tärkeitä, ja näin me tarvitsemme mahdollisimman laajakirjoista tilastollista pohjaa, jotta voimme tehdä selkeämpiä päätöksiä. Tästä syystä minä kannatan ehdotusta, jolla päivitetään komission alkuperäinen ehdotus. Me haluamme tasapainoisen asiakirjan, joka myös ottaa esille ympäristökysymykset, ja tämä on hyvä asia. Tämä teksti on erittäin merkittävä, ja se olisi vielä tärkeää, jos ottaisi esille olemassa olevat vaihtoehtoiset taloudelliset ja sosiaaliset indikaattorit. Voin hyväksyä useimmat esittelen ehdotuksen, mutta mielestäni tarvitaan joitakin muutoksia seuraavaksi ohjelmointikaudeksi tämänhetkisessä neuvottelutilanteessa. Olen myös vakuuttunut siitä, että tulevan Aluekehityspolitiikan tulee olla toimivaa, sen tulee ottaa huomioon ympäristötekijät, terveys, tietoteknologia ja sen tulisi rohkaista tehokkaaseen arviointiin, jotta voidaan saada aikaiseksi hyvää kohesiopolitiikka vuosille 2014-2020. Kiitoksia. Elisabeth Schroeter, please. Ich glaube, ich muss hier mit ein paar Mythen auf muutama myytti pitäisi ehkä saada ensin putsattua pöydältä. GDP and Beyond, tämä ei ole vihreiden ajatus, vaan Siin aluksi. Ja hän sai paljon tukea. Myös meiltä. Mutta Sarkosi ei ole vihreiden jäsen eikä Euroopan parlamentin. Toiseksi Ympäristövaliokunta. Suurin ryhmä siellä on EPP, ei vihreät. Esittelijä tulee, mikähän tämä nimi onkaan. EFD-ryhmästä. En nyt heti muistanut tuota ryhmän nimeä. Lausunnon laati edustaja Harkin sosiaali- ja työllisyysvaliokunnassa. Hän on liberaaliryhmän jäsen, ei vihreä. Tämä on meille tärkeä aihe ja oikeaa ajateltavaa, kuten on sanottu, BKT tässä yhteydessä. Myös vääristää ja vain yhden ulottuvuuden. Tässä ensimmäisessä työasiakirjassa ei mitenkään mainita että sitä, että BKT korvattaisiin jollain muulla, vaan että lisättäisiin muutama muu indikaattori sinne ja silloin kun on vaikeuksia, niin voitaisiin oikaista vähän. Esimerkki, kaikki tietävät mitä BKTllä – mitataan myös investointeja. Eli saadaanko jollekin alueelle paljon rahaa. Jos on kyse köyhästä alueesta, joka saa paljon EU-tukea, niin tämä raha, jota sitä, sinne investoidaan, lisää tuota lukua, vaikka ei automaattisesti luotaisikaan työpaikkoja sitä kautta tai että tulo jaettaisiin jotenkin tasaisesti oikeudenmukaisesti. Automaattisesti ajatellaan, että kun raha sinne alueelle menee, niin BKT nousee. Eli jotkut köyhimmät alueet näkyvät väärässä valossa, kun mitataan BKT: Komissiolla on asiakirjoja, joissa osoitetaan tämä ongelma – Tällaista työtä on tehty jo vuodesta 2000. Monet tutkimukset mainitsevat tämän ongelman yhä uudestaan. Siinä mielessä on oikein pohtia sitä, onko BKT tässä ainoa oikea. Eikö muita kriteereitä voitaisiin sinne lisätä? Tästä tekstistä käy selkeästi ilmi se, että kaikista asioista ei tarvitse keskustella, josta kerätään – tilastoja jäsenvaltioissa. Kyse on tutkimuksista, jotka kattavat koko Euroopan unionin tai sitä, että keskustellaan siitä, että mitä tilastoja kerätään kansallisesti, voitaisiinko niitä käyttää myös EUn tasolla. Näitä tietoja on paljon käytössä. Niitä voidaan käyttää muissa yhteyksissä myös Euroopan unionissa. Ei tässä ole nyt mitään epäselvyyttä. Gini kerroin on tunnustettu indikaattori ja se puhuu esimerkiksi tulotasosta. Ja sitä käytetään monissa valtioissa. Näitä lukuja siis on nyt käytettävissä. Kyse ei ole siis sitä, että keksitään jotain uutta, vaan selvitetään, mitä voitaisiin lisätä BKTn lisäksi. Siis tämä on tasapainoinen, asiallinen, varovainen lausunto, joka kuitenkin selkeästi osoittaa, mitä voisimme nyt parantaa jotta jossain vaiheessa ei enää tarvitse sanoa, että hieno BKT-kehitys, mutta työttömyys kasvaa alueella tai joku alue jää jatkuvasti käyttämään EU-varoja, koska tämä BKT-kehitys, joka näyttää tilastollisesti niin hienolta, ei kerro paljoakaan alueen todellisesta tilasta. Näin on käynyt usein EU:ssa ja siksi meidän on ajateltu, että meidän on toimittava tehokkaammin. Ei käytetä enempää varoja, vaan kohdennetaan ne paremmin, käytetään tehokkaammin. Tällainen työasiakirja on tässä meillä käytössämme. Se on tavoitteena ja se on meidän panoksemme tähän keskusteluun. Olisi absurdia, jos aluekehitysvaliokunta ei käyttäisi puheenvuoroa tässä keskustelussa. François Alfonsi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa kollegalle, että hän syyttää meitä ideologisesta lähestymistavasta, mutta hänen puheenvuoronsa oli erittäin ideologinen. Ja se ei ole tässä tapauksessa hyvä lähestymistapa asiaan, kuten Elisabeth sanoi. Tämä asia ei puhuta ainoastaan vihreitä, vaan kaikkia ryhmiä ja koko parlamentti. Ja nyt on oikea hetki puhua asiasta koska uusi ohjelmointi alkaa ja täytyy herättää kysymys siitä, onko BKT ainoana mittarina validi kriteeri. Jos ajatellaan Euroopan eri alueita, kysymys on siis muiden näkökulmien kuin BKT mukaan ottamisesta. Puhutaan siis sosiaalisista ympäristökriteereistä. Esimerkiksi sosiaalista kysymystä, jos, jos ajatellaan BKT, jos jossain elinkustannus, alueella elinkustannukset ovat suuremmat kuin muualla, esimerkiksi kun ollaan kauempana, etämpänä kuin muualla, niin asukkaat eivät ole samanarvoisessa asemassa kuin muut. Joten tässä on yksi kriteeri, joka pitäisi ottaa esimerkiksi huomioon. Ja ympäristökriteerit. Me pyrimme laatimaan EU-tasolla politiikkaa, joka ilmaisee poliittista tahtoa kattoa. Esimerkiksi jos ajatellaan ilmaston lämpenemisen vastaista politiikkaa ja meidän täytyy valita tukikeino joilla politiikassa otetaan esimerkki. Ajatellaan kaksi tukiprojektia. Toinen tukee isoa kaupunkia ja toinen koskee pientä kylää, joka on merkitse Mm, vähäisempi, mutta tässä tämä projekti on kiinnostava, koska se vähentää Korsikan ja Ranskan välisiä kuljetusetäisyyksiä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä tuhansilla kiloilla. Ranskan ja Korsikan välillä kulkee paljon liikennettä. Eli Euroopan pitäisi investoinnissa ottaa tämä huomioon. Ja tässä hengessä me ehdotamme näitä pohdintoja. Meidän pitää miettiä asioita rauhallisella, selkeällä mielellä, eikä ideologisesti. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist Konstanze Krell. Kiitos puheenjohtaja. Mielenkiintoista, että voin tukea äsken esitettyä puheenvuoroa. Ennalta kuitenkin sanoisin, että vuosi sitten, samoin kuin muut koordinaattori, kollegat, katsoimme sitä, mikä olisi vastuuvaliokunta. Minä en ehkä ymmärtänyt oikein, miten suuri kysymys tästä kehkeytyy. Pidin, pidän nyt virheenä sitä, että meidän valiokuntamme ei ole vastuuvaliokunta, vaan vastuuvaliokunta on ympäristövaliokunta. Tätä asiaa ei enää voi korjata. Katsotaan, mitä tässä voidaan nyt tehdä. Alueellisen kohesiopolitiikan lisäksi varmasti on eurooppalaisia hankkeita, joissa hyvin helposti voitaisiin käyttää muita indikaattoreita kuin BKT. Eli jos katsotaan tätä ympäristövaliokunnan kannalta, niin on ihan järkevää varmasti keskustella myös muista asioista, mutta minä olen vakuuttunut siitä, että aluevaliokuntana meidän pitää antaa lausunto, joka keskittyy kohesiopolitiikkaan – puolitoista tuntia sitten hyväksyimme lausuntomme tulevaisuuden kohesiopolitiikasta. Ja siinä muutosesityksen kautta vielä selkeästi osoitettiin, että BKT tarvitaan indikaattorina, vaikka muita indikaattoreita voidaan sinne ottaa mukaan myös, jos ne ovat osoittautuneet merkittäviksi. Esittelijämme hän selkeästi jo sanoi, että todella pidetään myös BKTstä kiinni. Se pitää nyt hyvin selkeästi vielä heti aluksi sanoa. Äskeinen puheenvuoro. Jos ajatellaan, että otettaisiin huomioon elinkustannukset, Münchenin kaupungissa – elämä on kaikkein tärkeintä. No siellä pitäisi sitten tukea ihmisiä siksi, että elinkustannukset ovat siellä niin korkeat. Tuo on absurdia. Vaikka todella ymmärrän, että joillain alueilla elinkustannukset todella on tärkeä kysymys, kun muiden indikaattoreiden takia syntyy ongelmia. Tämähän juuri selkeästi nyt osoittaa sen, ettei voida ottaa mitä tahansa kriteeriä mielivaltaisesti. Vaikka voitaisikin ajatella, että mittaukset tehdään samalla tavalla kaikkialla Euroopassa, niin johtopäätökset eivät voi olla kaikkialla Euroopassa samat. Minun mielestäni, ja tämähän voidaan kuulla, kun ajatellaan tällaista satamaprojektia, alueellisella tasolla tietenkin voidaan käyttää muita kriteereitä, mutta arvioinnissa Euroopan tasolla, kun pohditaan sitä, kuka tarvitsee, kuka ansaitsee tukea kohesiopolitiikan puitteissa. Silloin pitää hyvin selkeästi sanoa, että BKT ennen kaikkea, ja mahdollisesti jos on sellaisia indikaattoreita, jotka voidaan mitata samanlaisten tilastollisten sääntöjen mukaan kaikkialla Euroopassa samojen perusedellytysten pohjalta. Tulen entisestä DDRstä, Ja siellä puhuttiin siitä, että, että ainoa til, oikea tilasto on se, jonka olen väärentänyt itse. En halua tällaista nyt esittää muista tilastokeskuksista, mutta jos ei saada yhtenäisiä järkeviä indikaattoreita, ei voida ajatella, että valitaan indikaattori, joka määrittelee Euroopan tasolla tarpeen tai köyhyyden. Haluaisin siis, että tässä toimitaan todella varovaisesti. Mm. Vaikka voisin ajatella, että halutaan ottaa käyttöön uusia indikaattoreita. Jos ajatellaan, että tilastotieto kerättäisiin Euroopassa kaikkialla samalla tapaa, en tiedä mikä se olisi, no työttömyys vaikka. Sitähän lainataan useat kerrat. On ajateltava, että menetelmän on oltava kaikkialla sama ja silloin on myös muistettava se, että jatkuvasti puhutaan siitä, että byrokratiaa pitäisi olla vähemmän, ei enemmän. Eli kysymys kuuluu, jos tarvitaan uutta tilastotietoa, jota voidaan vertailla Euroopan tasolla, minkälainen työtaakka tästä syntyy alueelle ja onko se todella järkevää käyttää. Minä lähtisin siitä, että alueellisella tasolla voidaan käyttää myös muita indikaattoreita, mutta se ei ole enää meidän tehtävämme silloin, vaan jäsenvaltioiden tehtävän. Jäsenvaltioiden on tässä työtä tehtävä ja selkeästi on osoitettava sitä, että BKT olkoon tulevaisuudessakin meidän tärkein indikaattorimme, kun arvioidaan alueita ja pohditaan, tarvitsevatko nämä alueet tukea kohesiopolitiikan kautta vai eivät. Kiitos. Thank you. Sorjan László. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kiitos puheenvuorosta, puheenjohtaja. Haluaisin sanoa EPPn puolesta varjoesittelijänä, että totta kai täytyy olla avoin, koska eri indikaattorit käytät eri indikaattorita käytetään erilaisiin tarkoituksiin, niin me pyrimme parantamaan EUn toimintaa. Mutta haluaisin myös tehdä ihan selväksi, että olen sosialistien kanssa samaa mieltä siinä, mitä äsken sanotaan. Ei ole tällä hetkellä muuta indikaattoria, jolle perustaa ää, varojen jakoalueiden ja maiden välillä. En minä tarkoita sitä, etteikö eri tutkimuksiin pidä kiinnittää huomiota. Me me tietää, että jotain, no tietää jostakin, että siinä on puutteita, mutta se voi silti olla paras olemassa oleva. Vetari. Tiedän, että BKT ei sinällään mittaa elämää kokonaisuudessaan, mutta tällä hetkellä ei mitään parempaakaan ole. on jo vuosia öö, mietitty, miten BKTn öö, komponentteja voitaisiin muuttaa tai ottaa huomioon öö, erilaisten mittausten tekemiseksi. Mutta eri indikaattoreiden käyttöönotto heijastaa erilaisia etuja. Se täytyy tehdä selväksi. Aluekehityksen kannalta valiokunnan tamme intresseissä on, että alueellinen kehittäminen etenee hyvin. Ja, ja äänestyksessä tehty päätös on hyvä päätös, koska meidän täytyy avata portit, avata silmät, olla on muu, mustakin, mutta toisaalta meidän täytyy tehdä selväksi, että me, me pitäydymme olemassa oleviin mittareihin silloin, kun niin tämä meidän pitää mitata myös paikallista BKTtä. Tätä me tarkoittaa. Joten kysymyksenä on, miten jakaa varat jäsenmaissa. No to, totta kai meidän täytyy seurata varojen myöntämistä, koska voi, voi olla, että me jossain vaiheessa sitten jossain vaiheessa saamme indikaattoreita, joita voimme käyttää koko ajan tasolla, mutta meillä ei ole vielä mitään muita indikaattoreita tässä. Olen sitä mieltä, että saamamme lausunto olisi vielä tarpeeksi detaljoitu. Minä ja EPP ylipäätään on sitä mieltä, että tässä lausunnassa suositaan innovointia. Siinä mielessä se on hyväksyttävä. Siinä on muutama kaunis lause BKTn merkityksessä. Mutta tässä on poliittista diplomaattista kielenkäyttöä, jonka taustalta kuitenkin tämä varsinainen viesti näkyy. Ehkä ole vähän herkkä pitkään, mutta minua on rauhoittanut, että tämän keskustelun aikana, että en mene mitään mielipideeroja uusien ja vanhojen jäsenmaiden välillä. Eli tässä ei kenelläkään ole oma lehmä ojassa. Eli perustajamaa on tukenut voimakkaammin BKTtä hyödynnettynä indikaattorina, joten ryhmämme on sitä mieltä, nykytekstiä täytyy muuttaa perusteeltaan. Ja kuunnellessani keskustelua vaikuttaa siltä, että täydellistä konsensusta ei tule löytymään. Täytyy tietysti miten, mikä on pääindikaattori vuoden 2014 jälkeen. Nyt olemme siinä vaiheessa, jossa ilmaisemme mielipiteitä. Emme halua suitsia keskustelua. Totta kai asioiden pitää kehittyä. Mutta, kun nyt täällä on siteerattu, minäkin siteeraisin jotain. Ei pidä lähteä äh, uusille poluille. Äh, me varma valinta. Meidän täytyy tehdä perusteltu valinta. Ajatellaan esimerkiksi, kun muutetaan vaalilainsäädäntöä tässä maassa, täytyy osoittaa, että muutoksen seurauksena, täytyy ajatella minkälainen mandaatti uudessa vaalijärjestelmässä annetaan äänestäjille. Nyt jos ajatellaan komissiota tai parlamenttia, kun se tekee ehdotuksia, miten muutokset muuttaisivat kohesiopolitiikkaa. Minä en ole nähnyt mitään tutkimuksia, jotka menisivät kauhean pitkälle tässä asiassa, eli meillä on vielä paljon selviteltävää. On oikein hyvä asia, että kiinnitetään huomiota siihen, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Mutta tähän liittyy epävarmuuksia ja liian pitkälle ei saa mennä. Minusta sopimus ei ole kauhean kaukana. Ainakin olen sitä mieltä, siitä varma, että hetkellä ei ole suosinut etäisempiä alueita ja alueita, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa kuin muut. Ja indikaattorit eivät riitä osoittamaan etäisimpien alueiden äh, hankalampaa asiaa, ja meidän täytyy sitä kautta ajatella indikaattoreiden muuttamista. Ja ne, joille vihreät arvot ovat tärkeitä, ja minä kuulun niihin. Eli kollegat, jotka ovat hengeltään vihreitä. Heidän täytyy toimillaan edistää myöskin varojen käyttöastetta silloin, kun niitä jaetaan BKTn pohjalta. Korsika on hyvä esimerkki, jos, jos joku investointi on ympäristön kannalta myönteisempi. Sitä täytyy suosia, eikä jotain vähemmän ympäristön kannalta hyödyllistä. Mutta ei tästä seuraa se, että alue, jolle kohdita, alueelle kohdistettu tuki muuttuu tästä, vaan pohjautuu kuitenkin BKT. Ja jos ajatellaan eteenpäin vuoteen 2020, niin meidän täytyy hyödyntää me olemassa olevia varoja yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Ja tätä täytyy tehdä vihreässä hengessä. Ja tällä alueella uskon, että poliittiset ryhmät ovat valmiita yhteistyöhön. Mutta emme kuitenkaan voi ignoroida olemassa olevia äh, indikaattoreita ja niiden hyödyllisyyttä silloin, kun puhutaan varojen jakautumisesta alueiden kesken ja jäsenvaltioiden kesken. Näemme asiat, näemme. Meidän tarkistuksemme toivottavasti saavat muilta ryhmiltä tukea. Kiitos huomiosta. Uh, thank you very much. Eli <coughs> Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin nopeasti haluan todeta, että, että kukaan ei ole tässä kiistänyt niitä ongelmia, joita esittelijä on ottanut esille. Se osoittaa hyvin suuri yksimielisyyden tässä asiassa. Ymmärsin, että tässä ehdotuksessa ei ehdotta suinkaan BKT-indikaattorin poistamista, vaan ollaan sitä mieltä, että se on väline, jonka täytyy jatkaa olemassaolon, mutta joka on liian rajoittunut, jotta sillä voitaisiin mitata yhteiskunnan kehitystä. Ja että on tärkeää BKT lisäksi löytää myös muita välineitä. En minä ole sanonut, että se on helppoa, mutta toteaisin kollegoillemme, että Eurooppa sellaisena, niin kun tarkastellaan sen koesiopolitiikkaa, on sitä mieltä, että BKT ei ole suinkaan ainoa kriteeri. Esimerkiksi sellaiset alueet, jotka kuuluvat rakennerahastojen tavoitteeseen yksi, jotta voitaisiin päästä tähän luokkaan, niin tietysti joita huomioon BKT, mutta kyllähän siihen muitakin kriteereitä on, varsinkin työttömyysaste mikä merkitsee sitä, että keskustelu täytyy avata. Keskustelu täytyy avata, koska ihan selkeästi voidaan olla sitä mieltä, että täytyy säilyttää BKT, mutta että sen lisäksi täytyy löytää myös muuta. Jos me avaamme keskustelun täällä keskuudessamme ja otamme mukaan asiantuntijoita, niin uskoisin, että me kykenemme löytämään oikeat välineet. Ehkäpä se ei ole helppoa, ehkäpä ei ole helppoa määrällistää tiettyjä kriteereitä, mutta olkaamme rohkeita ja avatkaamme tämä keskustelu. Ehkäpä sitten kykenemme pääsemään mahdollisimman lähelle myöskin todellista tilannetta, ja siihen me pyrimme. Jos me siihen pääsemme, niin silloin Euroopassa olemme todistaneet esimerkillistä toimintaa, josta myös muut yhteiskunnat voivat ottaa oppia. Jan Žežina. Děkuji za slovo. Z hlediska... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun tavoitteenamme on tarjota apua niille alueille, jotka ovat muita jäljessä, niin tietysti BKT on tässä suhteessa erittäin hyvä indikaattori, kun pyritään jakamaan ne alueet ja löytämään ne alueet, jotka ovat todella jääneet jälkeen. Ja katsomme, mitkä alueet voivat auttaa jo itse itseään. No, kun olen kuunnellut tässä keskustelua, niin olen ymmärtänyt, että me emme voi suinkaan luopua tästä kriteeristä. Muut indikaattorit ovat jonkun verran paradoksaalisia – jos esimerkiksi katsotaan onnellisuutta kriteerinä, onnellisimmat ihmiset elävät kaikkein köyhimmillä alueilla Euroopassa. Silloin nämä kaikkein köyhimmät joutuisivat taloudellisesti edesauttamaan onnettomampien alueiden asukkaita. Jotkut ovat sitä mieltä, että BKT kriteeriä voidaan parantaa hyödyntämällä rakennerahastoja, mutta tässä suhteessa voidaan ehkä puhua vain muutamasta prosenttiyksiköstä. Eli tähän keskustelun pohjautuen käsitykseni on se, että jos haluamme käyttää lisäindikaattoreita, niin voimme tehdä sen vain, jos haluamme soveltaa näitä indikaattoreita äärialueisiin, saariin, ja niin edelleen, aivan kuten kollega Sorjan totesi. Ja tämä politiikka johtaa paradokseihin, joka kääntää aluepolitiikan päälailleen. Ja silloin tilanne muuttuu aivan absurdiksi. Kiitoksia. Rikka Manner. Kiitoksia ja hyvät kollegat. Niin kuin on jo moneen kertaan todettu, niin tämä keskustelu on hyvin tärkeä käydä juuri tässä vaiheessa ja, ja jatkaa vielä, vielä myöhemminkin ja syvällisemmin ehkä joidenkin asiantuntijoidenkin kanssa tätä keskustelua. Täällä on monelta kantilta tämä asia arvioitu, joten kerron oman mielipiteeni hyvin lyhyesti. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että PKT tulee pysyä pääkriteerinä myös jatkossa. Se on myös yksi tärkeä osa eurooppalaista solidaarisuutta, joten, joten kannatan ehdottomasti sitä. Se ei kuitenkaan ole tarpeeksi missään nimessä, koska PKT ei, ei sinällään sen, pelkän PKT-kriteerin avulla emme voi tehdä täysin Euroopan laajuista aluepolitiikkaa ja, ja yksittäisissä maissa ongelmat ovat hyvin moninaisia. Jos ajatellaan, ajatellaan tulevaisuutta, niin, niin PKTn avulla ei voida näin tulevaisuuden haasteisiin täysin, täysin vastata. Itse esimerkiksi tulen Suomesta ja, ja harvaan asutuksen ongelmat tai harvaan asutuksesta johtuvat ongelmat ovat hyvin hyvin merkittäviä. Ne vaikuttavat myös kilpailukykyyn ja kyllä tällaiset kysymykset pitää myös jatkossa pystyä huomioimaan indikaattoreissa. Olen myös sitä mieltä, että, että meidän pitää tässä, tässä keskustelussa pystyä linkittämään tämä kysymys indikaattoreista hyvin lähelle Eurooppa 2020 tavoitteita ja miettiä, miettiä mitä tavoitteita olemme siellä asettaneet unionin laajuisesti, muun muassa kilpailukykyyn liittyen tai, tai vihreään talouteen. Ja meidän tulee miettiä, että millä indikaattoreilla, alueellisilla indikaattoreilla voisimme myös edistää näitä tavoitteita. Kannatan ehdottomasti myös tätä ympäristöön liittyvien indikaattoreiden pohtimista. Minusta ne on tulevaisuuden kannalta hyvin merkittäviä ja tärkeitä. Sen lisäksi olen aiemminkin jo maininnut, että, että meillä Euroopassa tulee olemaan suuria haasteita myös ikääntymiseen liittyen. Ja tähän liittyen olisi myös laskennallisesti mahdollista luoda jonkinlainen indikaattori, koska ikääntymisen ongelmat tulevat nimenomaan vaikuttamaan tietyillä alueilla hyvin voimakkaasti kilpailukykyyn ja, näihin kysymyksiin myös olisi kyettävä vastaamaan eurooppalaisella aluepolitiikalla ja, ja tietynlaisilla indikaattoreilla. Thank you uh, very much. Jean-Paul Besset? Kiitos oikein paljon, Jean-Paul Besset. Oh no, oh no, merci beaucoup. Um, so, dear colleagues, we have just finished the, the debate. Hyvät kollegat, näin olemme saaneet keskustelun päätöksen. Ei vaan haluatte käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kyllä, kyllä. Haluaisin sanoa muutaman sanasen tämän keskustelun ja näkemysten vaihdon lopuksi. Tämä nyt oli ihan kohteliasta näkemysten vaihtoa, mutta täällä jo vähän tunteetkin kiihtyivät. Kysymys on siitä, että, että me toimimme tässä suhteessa tiukasti niin, että tiedämme, mikä todellisuus on se tänä päivänä, jossa meidän politiikkaamme sovelletaan, ja että tämä todellisuus ei ole se, jonka parissa olemme tottuneet työskentelemään, vaan että meidän täytyy edustaja Piper ylittää tämä entinen toiminta ja jos näin teemme, meidän täytyy vaihtaa silmälaseja, jotta näemme tilanteen toisella tavalla. Ja Bekoten lisäindikaattorit on tärkeä kysymys ja kaikissa kansainvälisissä ympyröissä, kansainvälisissä elimissä, taloudellisessa ympäristössä kyse on asiasta, joka on keskeinen minä tulen Ranskasta muuten, jossa presidentti ei ole mikään meidän poliittinen ystävämme, mutta hän on ottanut käyttöön erityisen komitean, jossa Amerikan Stiglitz, äh, taloustieteilijä, on johtajana, jotta työstettäisiin uusia indikaattoreita. Ja ihmiset ovat työstäneet tätä asiaa. Ymmärrän, että asia on vaikea. Se otettiin täällä usein esille mutta asiat voivat olla ristiriitaisia ja monimutkaisia. BKT sinänsä jo on sellainen indikaattori omalla alallaan. Ei se ole mikään yksinkertainen indikaattori. Sen kehittämisenkin on mennyt aikaa. Mutta se, mitä komissio toteaa meille, on se, että kehitys on ollut valtavaa tällä alalla. Jotkut indikaattorit ovat aika yksinkertaisia ottaa mukaan. Nyt kysymys on siitä, että ne kerätään yhteen ja tietysti kysymys ei ole siitä suinkaan, että me luovumme BKT-indikaattorista. Se on edelleenkin vertailukohta. Se on olemassa. Se on se, jonka avulla tarkastellaan talouskasvua, joka muodostaa kehityksemme talouspilarin – mutta tuo talouspilari ei ole riittävä, jotta voitaisiin ymmärtää todellisuutta. On myös yhteiskunnallisia mittareita, ympäristömittareita ja nämä kolme eri osiota, niitä ei voida erottaa toisistaan. Meillä ei ole riittävästi tarkkoja välineitä, joiden avulla voitaisiin tarkastella tätä dynamiikkaa, täydentävyyttä ja synergiaa. Eli nämä ehdotukset, tässä ehdotan, kysymys on siitä, että meillä täytyy olla tapa mitata talouskasvua. Se on BKT ja se on välttämätön viitekohta, mutta se on riittämätön. Se on oleellista. Se, mitä meiltä pyydetään, on, että me emme nyt ihan tyhjästä nyhjäise jonkunnäköistä indikaattoria tähän lisäksi, vaan että pohdimme tätä asiaa, esitämme kunnallisen ehdotuksen niin, että päivitetään näitä pohdintojamme. Ja kysymys on siitä, että välitetään poliittinen signaali niin, että rohkaistaan komissiota nopeuttamaan työtänsä, kun se ottaa käyttöön näitä indikaattoreita. Me emme nyt tässä voi mitenkään viivästellä ja olettaa, että asiat muokkautuvat itsestään, vaan meidän täytyy välittää tämänlainen myönteinen viesti aivan selkeällä tavalla. Kiitoksia. Ymmärtää sitä Joakim Teller haluaa vielä puhua, mutta me emme enää avaa keskustelua. Kiitos puheenjohtaja. On pikkusen hankalaa puhua esittelijän jälkeen, mutta seuraavan näkökohdan esittäisin. Voimme toki pohtia sitä, voisimmeko löytää indikaattoreita, jotka heijastavat todellisuutta paremmin kuin BKT. Totta kai me pystymme siihen, mutta on olemassa iso kirjo muita temaattisia indikaattoreita, elämänlaadulle, sosiaalisia indikaattoreja, ympäristölle, terveydelle, työllisyydelle, JNE, JNE. Kysymys on siitä, kuinka valideja nämä muut indikaattorit ovat jonka Kreel otti esille. Ovatko ne vertailtavia indikaattoreita? Kun vaihtelemme esimerkiksi alueiden erityisominaisuuksia, meidän täytyy kyetä kuvailemaan niitä ja mitä me käytämme. Tämä riittää esimerkiksi kohesio rahaston käyttöön, jotka jotkut haluavat valaa ne ihan uuteen muottiin. Ja viime vuosina ja vuosikymmeninä e on tavoitteet esimerkiksi kuljetuksen ympäristön alueella ovat osoittautuneet saavuttamattomaksi, joten ihmiset ajattelevat, että jos äh, varojen käyttöä sek- muutettaisiin sektorikohtaisemmaksi, se parantaisi tilannetta, mutta saattaa aiheuttaa niin paljon klappia ja luoda niin suuren välyksen, että voisimme sitten luopua koko koheisia ajattelusta. Minusta koheesio tai pitäisi tarvita sitä, mitä purkin kannessa lukee koheisia tukevaa rahoitusta. Ja pitää ajatella, että näillä tällä rahoituksella on vaikutusta alueiden taloudelliseen tilanteeseen. Alueet tietävät parhaiten, mitä ne tarvitsevat ja mihin pitäisi investoida. Siksi BKT tulee olemaan tärkeä jatkuvasti ja myös tulevaisuudessa. Sillä tulee olemaan tärkeä rooli politiikan prosessissa. Ei sitä pidä tyystin luopua. Ihmiset ajattelevat, että pitää reagoida alueellisesti, mutta minusta on väärin ajatella, että demografiseen muutokseen voidaan vaikuttaa EUn budjetilla. Ehkä jotain paikassa voi tehdä. Das denke ich, muss jede Region für Minun mielestäni jokaisen alueen pitää itse voida päättää, missä ovat painopistealueet. Sitä me emme voi tehdä. Jos ajatellaan linoloja monilla aloilla, on hyvä, että keskustelemme tästä ja pohdimme sitä, miten pitkälti on olevassa mahdollisuusindikaattoreille, jotka ovat mitattavissa. Joka tapauksessa ennen kuin mitään uutta tässä lähdetään käyttämään, ei pitäisi luopua tästä hyvin toimineesta indikaattorista. Kiitos, hyvät kollegat. Envi-valiokunnassa äänestetään 29. marraskuuta, joten ainoa mahdollisuus meidän saada lausunto valiokunnastamme on, jos äänestetään 27.28.10. Ehdottaisin, että määräaika avataan nyt tarkistusten jättämiselle 5. päivä lokakuuta. Toivon, että tämä melko perinpohjainen keskustelu. Helpottaa myös tarkistusten jättämistä, mutta pyydän, että otette huomioon rajoitukset, jotka liittyvät aikatauluun, joka meillä on käytössämme. 50. määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja sitten toimet pidemmällä aikavälillä sovimme siitä, että järjestetään kuulemistilaisuus tästä aiheesta ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Keskustelu siis jatkuu myös kuulemisen muodossa. Sitten kohta 13a. John Sinnan ehdotus, joka liittyy neuvoston asetukseen valtion tuesta, jolla suljetaan hiilikaivoksia, jotka eivät ole enää kilpailukykyisiä. Jan, haluaisit varmaan käyttää puheenvuoron ja selittää tätä tilannetta. Dámy a pánové, já se omlouvám za rychlost. Valitan, että joudun vastaamaan melko nopeasti, koska valitettavasti äänestys päävaliokunnassa pidetään pian. Joten äh, lausuntoni tulee tässä teidän pöydillenne tässä vaiheessa. Kysymys on sadan tuhannen eurooppalaisen kohtalosta. Tämän vuoden lopussa nimittäin niin sanotun hiilidirektiivin voimassaolo lakkaa. Ja haluaisimme saada oikeusperustan sille, että voidaan tukea ei-kilpailukykyisiä kivihiilikaivoksia. Ilman sitä nämä kaivokset suljetaan ja menetään useita työpaikkoja. Kysymys on varsinkin Saksasta, Espanjasta ja Slovakiasta – Mutta näiden kaivosten sulkemisen jälkeen, jos ne siis eivät ole kilpailukykyisiä tulevaisuudessa, niin niitä täytyy tukea valtion tuella. Ja tällä on pitkälle ulottuvat yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Ja siitä syystä on tärkeää, että meidän valiokuntamme esittää oman näkemyksensä asiasta. Tarkistukset on esitetty useassa ryhmässä. Kolme ensimmäistä koskevat tilanne selvitystä Tarkistus neljä. Ottaa esille sen, että asia on useissa maissa lopputulossa konsensuksesta, johon oli vaikea päästä. Ja vaikkapa Saksassa kaivostoiminta pitäisi lakkauttaa jo vuonna 2018, mutta nyt kai komissio ehdottaa vuotta 2014. Minusta meidän tulisi lykätä tätä määräaikaa. Sillä me emme voi hyväksyä sellaista poliittista sopimusta, johon on päästy useassa jäsenvaltiossa. Tarkistus 5, 6 ja 7. Lisäksi myös kuvailevat näitä kielteisiä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita kaivosten sulkemisella on. Tarkistus 9 ja 16 selvittävät sitä, mikä on komission ehdotuksessa virheellistä, eli että näiden kaivosten sulkeminen vaikuttaisi myönteisesti Hiilidioksidin tuotannon vähentymisen, eli että kasvihuonekaasuja vähennettäisiin. Uskoakseni on asiantuntijat jotka ovat kanssani samaa mieltä siinä, että näistä kaivoksista saatu polttoaine täytyy korvata tuontipolttoaineella, joten kustannukset kaksinkertaistuvat ja näin aiheutuu paljon päästöjä myös siitä, että energiaa maahan tuodaan Eurooppaan. Me emme voi siis puhua siitä, että kasvihuonekaasuja vähennetään tai ilmastonmuutos helpottuisi. Sitten meillä on tässä aluepoliittiset näkökohdat esillä, joiden avulla on tarkoitus auttaa niitä yhteisöjä, joiden täytyy taas ymmärtää, mitä seurauksia kaivosten sulkemisella on. Tarkistus 18. Sinä esittää määräaikoja kaivosten sulkemiselle vuonna 2020. Lisäksi tarkistus 19 käsittelee tapausta, jossa tällä hetkellä kaivos saattaa olla taloudellisissa vaikeuksissa ja se tarvitsee apua, mutta vuoden 2020 jälkeen, koska hiilen, kaasun ja öljyn hinnat ovat jatkuvasti kasvaneet ja koska nämä tuotteet ovat suhteessa toinen toisensa, niin tilanne saattaa johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa kaivos onkin jälleen kilpailukykyinen. Ja siitä syystä tarkistus 19 ottaa sille poikkeuksen tämän tyyppisissä kaivoksissa. Ja minä pyrin pääsemään yleispoikkeukseen, sillä jossain yksittäisissä tapauksissa – kaivokset saattavat olla merkittäviä alueelle. Asiasta keskustellaankin näin ollen tarkistuksessa 10. Eli tässä lyhyt alustus aiheeseen. No, Kiitos oikein paljon. En tiedä, onko kollegoilla kommentoitavaa. Edustaja Piper. Minä haluaisin ponnekkaasti kiittää esittelijä tästä lausunnosta. Joissain Euroopan maissa, erityisesti Espanjassa ja Saksassa, todella ongelmana on nyt se, että hiili ei monella tapaa ole enää kilpailukykyistä, mutta kansalliset hallitukset ovat esittäneet suunnitelmia, joissa ajatellaan pitempää aikakautta sille, että lopetetaan hiilen käyttö. Komissio haluaa siis lyhyempää aikataulua. Pitää ottaa huomioon kansallisvaltiot nyt, jos Eurooppa sanoo, että hiilen käytölle nyt loppu muutamassa vuodessa, niin tämä kyllä loisi tilanteessa, jossa, jossa ihmiset eivät tiedä, eri tasoja oikein? Tulevatko määräykset nyt Euroopasta vai Berliinistä? Miksi politiikan tekoon suunnitelmiin ei voida nyt luottaa? On ajateltava, mitä kansallisella tasolla todella voidaan tehdä. Kysehän on siitä, että on päätetty tästä tuesta. Mahdollisuuksia on enää vain kilpailukykyisille hiilikaivoksille. Kiitän kollegan solidaarisuudesta tässä ja toivoisin, että koko valiokunta voi tätä tukea. Kiitos oikein paljon. Anybody on, on the okay. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? Presidenta, eh, agradecer también al ponente. Minäkin haluaisin kiittää lausunnon laatia hänen lausunnostaan. Totta on, että ongelma vaikuttaa lähinnä neljän maahan, mutta tässä on 100 000 työpaikkaa uhan alla. Ja tällä on mahdollista, että sosiaalinen jännitys kasvaa ja työttömyys lisääntyy. Kaksitoista, 2014 aikaa sattumanvarainen päivämäärä. Minusta tämä pitäisi tämä päivämäärä siirtää 2018-2020. Tämä vastaisi niiden alueiden tarvetta, johon tämä vaikuttaa. Kata asia kuitenkin painottaa sen. Tämä liittyy hiileen, erityisesti lignitin. tuotantoon. ja eurooppalainen hiilirutasi korvataan tuontihiilellä. Joten saastumiseen tämä ei vaikuta. Ja, joten hiilidioksidin päästöjen kannalta tilanne ei muutu. Ja sitten on kysymys hiilidioksidin talteenotosta. Mikä tekee tietysti kaivostoiminnasta ympäristön kannalta kestävämpää. Ja sitten kilpailukysymykset. Voidaan argumentoida, että valtion ei pitäisi tukea hiilen tuotantoa. On tuhansia ennakkotapauksia, miljoonia euroja on esimerkiksi jaettu autosektorin tueksi. Tämä on ihan vertailtavaa hiilikysymykseen. On sosiaalisia ongelmia. Tilanne vaikuttaa sadan tuhannen ihmisen elämään – Kysymys on kaikista ihmisistä, jotka saattavat menettää työpaikkaansa. Ja vilpettömästi uskon, että tätä hyvin mielivaltaista päivämäärää pitäisi lykätä eteenpäin. 2018-2020 vähintään. Kiitos paljon, Mikael Toirer. Kiitos paljon puheenjohtaja, kollegat. Kollegat ovat jo tuoneet esiin monia seikkoja, todella on ihan hyviä argumentteja EUn puolelta sille, että koordinoidaan ja hoidetaan sosiaalisesti kestävällä tasolla hiilikaivoksesta luopumista. Tätä ei saisi vastustaa Euroopan puolelta tällaista kansallista lähestymistapaa, mutta toisaalta ei hiilen liitty ilmastoongelmansa, eikä niitä kyseenalaisteta eikä EUn ponnisteluita siirtää modernimpaan teknologiaan. Ajatellen hiilidioksidipäästöjä hiililaitoksista. Tässä tarkistus yhdeksän aiheuttaa minulle päävaivaa, kun minulle syntyy sellainen tunne, että tässä on lähdetty vähän väärille raiteille. Jos tämän oikein olen ymmärtänyt, niin aikatauluja tulisi tarkastella. Täällä valiokunnassahan emme periaatteessa puhu siitä, että tuettaisiin kestävällä tavalla hiilikaivoksia, jotka eivät ole kilpailukykyisiä, emmekä me myöskään kyseenalaista ilmastoponnisteluita. Eli pitäisikö tässä vähän muuttaa kohtaa yhdeksän, kun mielestäni tässä syntyy vähän vääränlaisia ajatuksia. Kiitos. Jämsi siinä. Haluatko käsittääkseni kommentoida. Act uh, shortly to this. Ihan lyhyt reaktio tarkistukseen yhdeksän. En epäile hiilen tuotannon ympäristövaikutuksia tai hiilen käyttöä voimatuotannossa, vaikutuksen voimatuotannossa. Olen ollut kaivostyöläinen useita vuosia, joten tiedän mistä puhun. Mä hiili näistä kaivoksista. Sen tila tulee hiiltä, jota tuotetaan mistä tahansa muualla, Euroopan ulkopuolella. se vaikutus äh, päästöihin on nolla tai negatiivinen, koska hiilistä tuodaan Australiasta, jossa se on halpaa. Ja Espanjan tapauksessa Espanjan hiilinen luollinen äh, substituutti on australialainen hiili, jota tuodaan Espanjan hallitukseen, joten emme mitenkään ympäristön suojelua asettaa epäilyksen alaiseksi. Tässä on kuitenkin nolla. Mutta jos teillä on jotain muuta argumentteja, hyväksyn sen. Niin, hyvät kollegat, tarvitsemme ehkä aikaa lisätarkasteluille. Määräaika on nyt 8. lokakuuta puolelta päivin tarkistusten jättämiselle. Toivon, että kunnioitatte tätä määräaikaa. Toivon, että käännökset myös on saatu silloin. Ehdottaisin, että me odottaisi tätä, vain työstämme tarkistuksia ja lopullista versiota sillä välin. Ainoa mahdollisuus saada tämä ekon valiokuntaan ennen 9. marraskuuta äänestystä on, jos äänestämme 27.–28. päivä lokakuuta, joten aikaa on melko rajallisesti. Kiitos paljon keskustelusta. Nyt siirtyisin kohtaan 14. Edustaja Kolaska Bobinska. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelman muuttaminen. Antaa Lenalle puheenvuoron. Dziękuję bardzo. Właściwie to ja wolałabym, żeby Pani jako przewodnicząca powiedziała, co się Kiitos paljon. Oikeastaan pyytäisin puheenjohtaja teitä kertomaan, mitä tässä lausunnon osalta tapahtuu tai lähinnä mietinnön. Paljon kaaosta, mitä tulee määräaikoihin ja ihan yleisesti työn järjestämisen. Tässä on valtavasti nyt sotkua ja epäselvyyttä. Onko meidän tarkoitus kirjoittaa tämä lausunto vai ei? Minä olen lausuntoni kirjoittanut. Edustaja Piper on myös tehnyt tarkistuksia, mutta en oikein tiedä kokonaiskuvasta tällä hetkellä. Tarvitaanko tätä lausuntoa? Pitääkö se kirjoittaa vai ei? Aivan totta, epävarmuutta on. Se ei ole meidän aiheuttamaa vaan tämä epäselvyys liittyy nyt siihen, että ITRE-valiokunta ei ole vielä muodollisesti meille kertonut siitä, lykätäänkö äänestystä meidän mietinnöstään, koska käsittääkseni Euroopan komissio on lykännyt asiakirjansa hyväksynnän päivämäärää. Mutta vielä on mahdollista, että meidän tulee äänestää tästä lausunnosta ennen lokakuun loppua, koska ITRE ehkä pitää marraskuisesta määräajastaan kiinni, joten meidän pitäisi tehdä työtä tämän oletuksen pohjalta, että tämä lausunto saadaan esitettyä. Pahimmassa tapauksessa, jos meidän lausuntomme ei tule ajallaan, niin toivoisin, että tarkistukset voidaan sitten mahdollisesti esittää suoraan ITRE-valiokuntaan. Voisimme ehkä ajatella myös ylimääräistä kokousta Strasbourgin viikolla 18. päivä lokakuuta. Tämä nyt on tällainen tilanne, jossa meidän pitää suhtautua avoimesti kaikkiin näihin mahdollisuuksiin, mutta ensimmäinen versio olisi se, että työstetään lausuntoja pahimmassa tapauksessa muutetaan se suoraan tarkistuksiksi, jotka voidaan esittää suoraan ITREn mietintöön. Dziękuję bardzo. E, w Kiitos paljon. Minä olen luonnostanut viisi kohtaa lausunnokseni. Ensinnäkin otetaan huomioon alueelliset näkökannat. Se on kaikkein tärkein asia. Tämä mietintö liittyy paljon jännitteitä, keskusteluita käydään paljon. Jännitteet liittyvät lähinnä siihen, puhutaanko sitovista tavoitteista vai ei. Nämä keskustelut ovat käynnissä lähinnä EPPssä ja neuvotteluissa esittelijän muiden poliittisten ryhmien edustajien kesken. Me emme oikein tiedä, mitä lopputuloksia on luvassa, miltä kompromissit näyttävät, mutta lausunnossa emme käsittele tätä aihetta, vaan keskitymme siihen, että on tarpeen saada monitasoinen hajautettu lähestymistapa energiapolitiikkaan, energiatehokkuuspolitiikkaan. Me tuemme näitä älykäs kaupunkialoitteita ja pormestareiden liittomaa Ja sanomme sitten, että ennen kaikkea energian säästäminen alueellisella tasolla on tärkeä. Alueet ovat keskenään hyvin erilaisia tässä mielessä. En ole varma, oletteko saaneet tämän lausunnon, mutta se on jaettu, joten en nyt lue jokaista kohtaa tässä. Edustaja Pihverin kanssa on tarkoitus esittää yhteinen tarkistus, joka liittyy eurolainsäädäntöön, ekosuunnitteludirektiivi ja ekomerkintädirektiivi. Ei niin, että luodaan uusia eurooppalaisia ratkaisuja, koska paljon lainsäädäntöä on jo, mutta pääongelma energiatehokkuuden osalta on ehkä se, että – Monet asiat on hyväksytty paperilla, mutta niitä ei täytäntöön panna käytännössä. Tämä koskee koko energialla ei ainoastaan energiatehokkuutta, mutta lähinnä kuitenkin tämä liittyy energiatehokkuusulottuvuuteen. Eli ajatuksena ei ole niinkään, että luodaan uutta lainsäädäntöä, uusia sääntöjä, vaan että keskitytään ratkaisuihin, jotka nopeuttaisivat sen täytäntöönpanoa, joka on jo olemassa. Kiitos. Kiitos paljon. En tiedä, haluaako joku täydentää äsken sanottua. Koloska Bobinskan puheenvuoro siis. Ilmeisesti kommentteja ei ole, joten pyytäisin kunnioittamaan tarkistusten jättämisen määräpäivää, kuten näissä muissakin tapauksissa 80. kello 12. Toivottavasti saamme ennen määräaikaa käännökset käyttöön, haluaisin myös ottaa lukemaan tämän tarkkaan ja pohtimaan sitä, koska aluepolitiikka on aktiivisesti vaikuttanut siihen, että energiatehokkuutta on parannettu ja olette varmasti kanssani samaa mieltä siinä, että tulevaisuutta ajatellen meidän pitää saada lisätoimia tälle alalle. 8. lokakuuta puolilta päivin tarkistusten jättämisen määräaika. Kohta 15 muut asiat. Minulla ei ole muuta asiaa. Jos teilläkään ei ole, niin ei muuta. Siirrytään kohtaan 16. Haluaisin kertoa, että seuraavan ko- seuraava kokous on avointen ovien päivätilaisuuden avaaminen maanantaina 4. lokakuuta Toivoisin, että voitte kaikki osallistua ainakin kahteen. Tämä tilaisuuden avaus ensinnäkin noin tunti on aikaa silloin myös keskusteluun täysistuntosalissa. Ja sitten toinen kokous, me ja alueiden komitea. Tämä kokous on viides lokakuuta tiistaina yhdeksältä aamulla. Silloin keskustellaankin kohesiopolitiikasta ja EU 2020 strategiasta, joten toivon, että tapaamme siellä. Ja sitten satoja kokouksia avointen ovien päivien aikana. Monet osallistuvat seminaareihin ja keskusteluihin. Tapahtumia on paljon, joten olisi hyödyllistä totta kai, jos olisimme näkyvästi läsnä näiden tapahtumien aikana. Tässä viimeinen vetomukseni, viimeinen kohta esityslistalla. Jos muita asioita ei ole, niin voimme päättää kokouksen. Kiitos.